että nyt on tullut uusi lakiehdotus näistä prospekteista tai ää, esitteistä ja muitakin lakialoitteita on tulossa muun muassa arvopaperittamisesta ja solvenssiin liittyen. Joten nyt meillä on siis koko joukko ää, alo- konkreettisia aloitteita, jotka liittyvät ää, pääoma ää, pääomamarkkinaunioniin ja muihin mainitsemiini asioihin, joten tämä on oikein sovelias ajankohta käydä tätä keskustelua. Minun onkin suuri ilo nyt antaa teille puheenvuoro. Thank you, and thank you for having me back. Kiitoksia, kiitoksia, että sain tulla taas. Tämä nyt onkin kulunut kuusi kuukautta kai siitä, kun viimeksi kävimme tätä jäsentynyttä vuoropuhelua, ja niin kuin Roberto sanoi, hämmästyttää, hämmästyttää kyllä minuakin, kuinka paljon tässä on tapahtunut, ei vain siinä, kun on viety eteenpäin olemassa olevaa lainsäädäntöä, mutta on kehitetty uutta ohjelmaa pääomamarkkinaunionista ja viime, sitten vahvistettu vielä pankkiunionia. Ja kaikki, kaikissa näissä kysymyksissä olen yrittänyt löytää oikean tasapainon kasvun ja rahoitusvakauden välillä ja taustalla on aina ollut huoli siitä, että työpaikkoja puuttuu, kasvua puuttuu ja halutaan tukea Euroopan pk-yrityksiä. Täytyy olla suhteellinen ja olen yrittänyt antaa yritykselle enemmän vakautta, sääntelyllistä varmuutta eikä koskaan saa unohtaa kuluttajan etua. Ajattelin, että kävisin läpi joitakin viime kuukausien tärkeitä kohokohtia, mutta olen hyvin tietoinen erittäin rankasta teknisestä työstä, jota tässä valiokunnassa tehdään päivittäin. Tämä työhän ei aina pääse otsikoihin saakka, mutta mielestäni tämä työ kyllä selittää, miksi tällä valiokunnalla on niin hyvä maine parlamentissa ja olen kovasti kiitollinen teille tuestanne, mutta ehkä vielä tärkeämpää on se, että haastatte myös minua jatkuvasti. Viime kuukautena meillä olikin hyvä keskustelu pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelmasta. Kuten tiedätte, se on varsin yksinkertainen. Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on yhdistää säästöt tehokkaammin kasvuun. Siellä esitellään eri toimenpiteitä tässä toimintasuunnitelmassa jotka ovat varsin laaja-alaisia ja kunnianhimoisia, kun ajatellaan niiden vaikutusalaa. Ja niin kuin minä lupasin, emme ole hukkaneet aikaa, että ja aloitettiin tämä mahdollisimman nopeasti viime kerralla, kun tapasimme teitä. Huomasin, että halusitte kiihkeästi edistystä, ja niin kyllä minäkin. Kuten te tiedätte, kun vapautetaan kapasiteettia pankkisektorilla ja vapautetaan tavallaan lainanantoa laajemmin taloudelle, me teimme ohjelman ehdotuksesta, jotta saadaan aikaan standardoitua arvopaperistamista. Luxemburg kaudella on lähtenyt ripeästi liikkeelle. Olemme hyväksymässä yleistä äh, asennetta tähän joulussa ja juuri tällaista vauhtia tarvitsemmekin pääoma mm, unionissa ja täällä te varmasti viette asioita myös eteenpäin. Olemme ehdottaneet Solvency 2 lainsäädäntöä, että tuetaan infrastruktuurisijoituksia on määritelty se omaisuuseräksi ja tässä otetaan myös mukaan äh, lisätty pääomitusta, kun kolmella näin vakuutusala voi investoida enemmän kolme, kymmenen biljoonaa euroa eurooppalaiseen infrastruktuuriin ja olemme tehneet delegoidun säädöksen, jotta tämä kohdennettu muutos tapahtuisi joskus. Sitten valiokunnan ehdotuksesta ja herra Valtsin ehdotuksesta aivan erityisesti olemme pyytäneet tietoja rahoitussektorin sääntöjen vaikutuksista ja haluankin innolla tietää, toimiiko tämä lainsäädäntö, joka on nopeasti saatu aikaan kriisin yhteydessä, onko se vaikuttanut ehkä haitallisella tavalla, toivomatta näin, ilman että kyseenalaistetaan koko rakennetta, joka selvästikin on tehnyt järjestelmästämme vahvemman ja Tämä kuuleminen jatkuu vuoden loppuun saakka. Juuri tänä aamuna tein ehdotuksen siitä, että käytäisiin läpi prospektusdirektiiviä ja ehdotamme nopeampaa, yksinkertaisempaa, edullisempaa järjestelmää, joka tekee näistä Unlock hyödyllisempiä ja yritykset voivat kasvaa paremmin pääomamarkkinoilla olemme lisäämässä pääomaa, jota voi nostaa EUn rahoitusmarkkaa ilman tätä ilmoitusta jopa 500 000 euroa. Olemme luomassa erityisen järjestelmän pienemmille yrityksille, jonka kautta pk-yritykset voivat äh, toimia edullisemmin ja kun äh, helpotetut toimintayritykset jotka keräävät pääomaa toista kolmatta kertaa ja myös suuremmat yritykset otetaan huomioon ja niille on luotu tällainen frequent issue-järjestely, liikelaskijajärjestelmä. Ja tässäkin yhteisössä haluaa teidän kanssa tehdä yhteistyötä ja tukea näitä yrityksiä, jotka haluavat kasvaa vahvasti Euroopassa. Seuraavaksi tulee vihreä kirja vähittäisrahoitusoperaatiosta aiomme julkaista tämän ennen joulua vielä ja tässä yhteydessä, kuten tiedätte, haluan todellakin tarkastella rahoitus palveluja kuluttajan kannalta, miten voimme saada konkreettisempaa hyötyä sisämarkkinoille. Vähittäisinvestoijat ovat ihan keskiössä sen suhteen, mitä haluamme tehdä pääomaunionille ja haluamme järjestelmän, joka tukeutuu avoimuuteen, kilpailuun, valinnanvaraan ja sellaisen järjestelmän haluamme myös, jossa täysin käytetään digitaaliteknologiaa hyväksi ja vihreä äh, kirja, toivon, antaa hiukan uutta vauhtia tälle keskustelulle rinnakkain sen työn kanssa, kun tehdään pääomamarkkinaunionin kohdalla, olemme jatkaneet ponnistelujamme vahvistaen pankkisektoria ja keskittyneet riskipuoleen. me painetta yllä kaikissa jäsenvaltioissa, että ne toteuttaisivat lainsäädännön, josta on jo hyväksy, joka on jo hyväksytty. Se pitää siirtää kansalliseen lainsäädäntöön, esimerkiksi pankkien elpyminen ja pelastus direktiiviä talletussuoja-direktiiviä halutaan, että ratifioidaan hallitusten välinen sopimus, joka määrittelee maksuosuudet yhteisen rahastoon. Olen tyytyväinen tässä viimeisessä kohdassa voidessani sanoa, että riittävä määrä jäsenvaltioita on nyt jo ratifioinut hallitusten välisen sopimuksen, jota tätä kautta ö, tämä elin voi alkaa työnsä ajoissa ensimmäinen tammikuuta 2016, niin kuin suunnitelma onkin. Viime viikolla esitimme ehdotuksen, jonka puolta luotaisiin eurooppalainen talletussuojajärjestelmä, edisjärjestelmä. Tämä on e- tavallaan pankkiunionin kolmas pilari. Se, sen oli aina tarkoituskin olla yhteisen valvojan ja yhteisen kriisiratkaisuviranomaisen rinnalla. Se on osa suurempaa määrää joukko toimenpiteitä, jotka on määritelty viiden puheenjohtajan raportissa. Näin pyritään syventämään emua ehdotuksena on siirtyä tämänhetkisestä kansallisesta talletussuojajärjestelmistä järjestelmään, joka suojaa koko unionin tautuksia. Ne on jo taattu 500 000 euroa, jos pankki tekee konkurssin. Ja sitten eurooppalainen järjestelmä, jota me nyt ehdotamme, tarkoittaa sitä, että pankit suojataan paremmin, jos on tällaisia suurempia paikallisia shokkeja olemme perustaneet tällaisen asteittaisen äh, toimintatavan, että joka vaiheessa talletuksen saajat voivat saada samanlaisen suojan kuin nytkin. Me ehdotamme ensinnäkin sitä, että otettaisiin käyttöön tällainen vakuutusjärjestelmä vuonna 2017, se olisi kolmen vuoden ajan voimassa, ja sitten asteittain vahvistetaan tätä rahastoa vakuutuksen, että se on täysin sitten lopulta mutualisoitu vuoteen 2024 mennessä. Me haluamme olla kustannusten kannalta neutraali pankkisektorille, joten maksuosuudet edikseen poistetaan pankkien Taasista, mitkä ne joka tapauksessa joutuisivat maksamaan kansallisiin talletustakujärjestelmiinsä. Olemme rakentaneet vahvoja suojia moraalista riskiä varten ja olemme ottaneet käyttöön koko joukko muita toimia, joilla pyritään vähentämään riskiä, joten esimerkiksi ei saa mitään rahaa edisestä pois, ellei ensin ole maksanut sinne täyttä rahoitusosuuttaan kansallisesta mm, DGS-järjestelmästä ja sitten ensimmäisen kolmen vuoden aikana ei voi saada mitään rahaa pois tästä rahastosta ennen kuin kaikki rahat kansallisesta mm, talletussuojarahastosta on, on käytetty. Kaiken kaikkiaan mielestäni tämä on tasapainoinen paketti, se tarjoaa jotakin jostakin, ei jotakin, ei yhtään mistään. Siis kaikkien pitää osallistua. Kukaan ei väitäkään, että tämä prosessi tulee olemaan mitenkään helppo, mutta minä, minä kuitenkin uskon, että ainoa tapa meille edetä on pyrkiä vähentämään riskejä ja jakaa riskejä käsi kädessä. Ja näin tässä paketissa juuri pyritään tekemäänkin. Samana aikana, kun edisehdotuksemme julkaistiin, olin iloinen siitä, että pystyimme myös viemään loppuun neuvottelut uusista säännöistä, jotka liittyvät rahoitusalan vertailuun. Tässä pyritään vähentämään riskimanipulaatiomahdollisuuksia, varmistamaan, että benchmark-tarjoajat EU-ssa saavat enaikaisen luvan ja ne allistetaan kunnolliselle valvonnalle myös. Uskon, että tämä auttaa rakentamaan luottamusta rahoitusmarkkinoihin kautta EUn ja olen iloinen että nyt minulla on tilaisuus kiittää teidän esittäjänne ja varjoesittelijänne tässä asiassa. Viime kuussa me sovimme arvopaperistamistransaktioasetuksesta. Se on kun myös vastuulla. Me näin pyrimme lisäämään turvallisuutta ja avoimuutta rahoitusmarkkinoilla. Se auttaa meitä hallinnoimaan riskiä varjopankkisektorilla FSBn suositusten mukaisesti, josta on sovittu G20, joten tässä yhteydessä olen tyytyväinen työstä, jota herra Soro ja varjoisteltu ovat tehneet, että tämä asiakin on saatu hyväksyttyä. Tässä kaiken keskellä emme ole unohtaneet kuluttajan suojakysymystä. Se on keskeinen kysymys, kun ajatellaan kukoistavaa vähittäiskauppasektoria. Tässä on saatu aikaan kaksi tärkeää kysymystä viime, viime kertaisen kokouksen jälkeen maaliskuussa. Öö, öö, tämä vakuutusalan direktiivi, joka johti viime viikossa lisää avoimuutta vakuutusmarkkinoille ja auttaa varmistamaan sen, että ne, jotka myyvät vakuutuksia, ymmärtävät omat tuotteensa, joita tarjoavat asiakkaille, ne, jotka taas ostavat äh, äh, äh vakuutustuotteita, saavat tarvittavaa tietoa, jotta voit tehdä kunnollisia päätöksiä. Sitten, sitten PSD-direktiivi herta enemmän tätä hyvin eteenpäin parlamentissa. Tämä lisää myös kuluttajasuojaa digitaalimaksujen kohdalla koskien myös varkauksia ja petoksia, mitä tulee maksukosteihin. Ja sitten turvastandardit, jotka täytyy ottaa käyttöön maksupalvelun tarjoajien kohdalla. Me olemme myös vieneet eteenpäin kakkostason toimenpiteitä. Tämä on valtava tehtävä, kuten tiedät, tänä vuonna 38 kakkostason toimenpidettä on jo hyväksytty ja me odotamme, että hyväksytään vielä 23 ennen vuoden loppua. Me haluamme pitää vauhtia yllä. Tässä vain pikakuvaus työstä, jota olemme tekemässä. Minun vastuulleni kuuluvissa asioissa kaiken kaikkiaan viestini on sellainen, että me etenemme nopeasti ja meillä on kunnianhimoinen toimintaohjelma ja uskon, että olemme löytäneet oikean tasapainon sen välillä, että säilytämme ja puolustamme rahoitusalan vakautta ja tuemme myös kasvua, investointeja ja työpaikkoja kautta Euroopan. Minulle on erittäin tärkeää jatkaa tätä nopeaa tahtia ja viedä työtä eteenpäin, jotta saadaan konkreettisia tuloksia Euroopan kansalaisille ja yrityksille. Ja mielenkiinnolla odotan nyt kohta käytävää keskustelua ja miten tässä meidän kaikkien pitäisi toimia nyt ja tulevina kuukausina. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, sanotaan. Nyt annan puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle. Herr Kiitos äh, puheenjohtaja komission jäsen. Hienoa, että voimme toteuttaa tämän keskustelun tänään. Haluaisin ottaa esiin muutamia asioita hieman yleisemmällä tasolla, koska ne ovat mielestäni hyvin perustavaa laatua olevia. Komissio lainsäädännön vaalijana ja lainsäädännön laadun vaalijana eh, ja menettelytapujen vaalijana eh, kiinnostaa minua ja haluaisinkin tietää, miksi jäsenvaltiot eivät ole vuoden 2014 direktiivejä, täytäntö, direktiivejä täytäntöönpaneneet. Miten voi olla, että jäsenet ihan viime hetkellä, eli tänään ovat ratifioineet tämän rahaston soli, solidaarisuusrahaston ja kunhan te juuri sanoitte, että te aiotte vielä tehdä uusia ehdotuksia, niin eikö se olisi parempi, että neuvosto ja parlamentti lainsäätäjinä myös, että meitäkin kuultaisiin hieman aikaisemmin ja että saisimme hieman aikaisemmin esittää näkemyksemme. Komissio on perus perustellut äh, äh, pankkiunionin ajatuksia sillä, että tällä tavalla haluttiin äh, tavallaan vähentää näitä riskejä. Ja mietinkin tässä, että miten komissio luulee, että voimme korvata kansallisen veronmaksajan eurooppalaisella veronmaksajalla. Minun ryhmäni on kyllä vaikea hyväksyä tällaista, vai haluaako komissio saavuttaa todellisen pankkisektorin äh, uhkien äh, poistamisen. Äh, silloinhan meidän täytyisi miettiä tällaisia kvantitatiivisia vähimmäistandardeja ja sitä, millä tavalla ne arvioitaisiin yhdessä markkinoiden riskien kanssa. Kiitos. Well, thank you first of all. Kiitoksia ensinnäkin näistä kommenteista. Uskoakseni voi sanoa olevani samaa mieltä kanssanne, kun olette turhautunut ratifiointiajan pituuteen, lainsäädännön ratifiointiajan pitu- pituuteen. Ne sitoumukset, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet, niihin ryhtyminen on pitkittynyt liikaa. Me olemme kuitenkin tehneet voitavamme viime vuosina Olemme kahdenvälisesti jäsenvaltioiden kanssa toimineet myös ECOFINissa, euroryhmässä. Olemme säännönmukaisesti korostaneet täytäntöönpanon tarvetta. Verrattuna siihen, missä vuoden alussa oltiin, niin kyllä me aika paljon edistystä olemme saaneet aikaan, mutta olisin yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että olisi parempi, jos meidän ei tarvitsisi käydä läpi tätä pidennettyä, pitkitettyä prosessia. No, koska koska kaikki on tärkeää, niin me olemme ryhtyneet rikkomusmenettelyihin ja minä tulen käyttämään kaikki käytössäni olevat keinot, jotta voin ylläpitää painostusta. IGA, jotta se tulisi toimeen, siihen on tarvittu tietty prosenttiosuus ja tämä prosenttiosuus on nyt tähän päivään mennessä täyttynyt mutta olen sitä mieltä, että ei meidän pitäisi toimia niin, että kaikki tapahtuisi aina viime hetkellä. Sitten tähän laajempaan kysymykseenne tai kommenttiin riskien vähentämisestä. Teidän peruskysymyksenähän oli se, eikö kaikkia näitä toimia tulisi toteuttaa ja täytäntöönpanna ennen kuin ehdotetaan uusia toimia. No, meillä on kyllä yhteinen talletustakuu ehdotus ollut jo pitkän matkaa hyvällä tiellä ennen kuin edis-ehdotusta edes tehtiin. Ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että näin tapahtuukin, ja siksi olemme jäsentäneet nämä ehdotuksemme siten kuin olemme. On tärkeää, että ensin pystytään hyväksymään toimia, joiden avulla voidaan vähentää riskejä, niiden rinnalla toimia, jotka voivat edistää mutualisointia. Ja ainoa, ainoa tapa, jolla saamme aikaan edistystä, ja jokainen lienee yhtä mieltä siitä, että edistys on toivottavaa. Ehkä tahti on, tahdista ollaan eri mieltä. Mutta ainoa tapa, jolla voimme näihin teidänkin huoliinne vastata, on toimia, viedä asioita eteenpäin rinnakkain ja huolehtia siitä, että kussakin vaiheessa ne toimet, joiden päämäärä on vähentää riskejä, täytäntöön pannaan. Kiitoksia Janina Jill. Kiitoksia, tervetuloa komissaari unioni, markkinaunion pidetään yhtä kaikkein kunnianhimoisempana hankkeena euron käyttöönoton jälkeen vuonna 1999. Se voisi auttaa rahoittamaan reaalitaloutta. Kuitenkin, vaikka olen sitä mieltä, että varmastikin saatte laajaa tukea tälle paketille täältä parlamentissa, en ole kuitenkaan niinkään varma, siitä, tapahtuuko näin myös neuvostossa, kun ajatellaan sitä seikkaa, että neuvosto on osoittanut, että siltä puuttuu Euroopasta lähestymistapaa kerta kerran jälkeen seuraavan viimeisten kuukausien aikana, eikä kyse ole vain monessa rahoituskehyksestä, joka ei edennyt monissakaan jäsenvaltioissa. Uskon kuitenkin, että kahdessa asiassa tämä teillä tulee olemaan vähän mahdollisuuksia pystyä tarttumaan muihin tärkeisiin uudistuksiin, jotta pääomamarkkinaunionin onnistus on kyse sitten ediksestä, Euroopassa talletussuojajärjestelmästä tai solvenssista tai uudistuksista verotuksen alalla. Haluaisin todellakin korostaa sitä, mitä herra Balt sanoi. Mitä te aiotte tehdä komissio komissiossa perussopimusten valvojana tulevina kuukausina, että varmistetaan se, että rahamarkkinarahastot, päämarkkinaunionit ja EDIS saavat tukea neuvostolta myös. Ja toinen kysymykseni oikeastaan liittyy äh, Financial Times totesi, että ensimmäinen pää arvopaperistaminen äh, huonoarvoisissa äh, lainoissa otetaan käyttöön uudestaan kriisin jälkeen USA. Nyt näyttää siltä, että ei ole opittu minkäänlaisia läksyjä rahoitussektorin markkinoilla näistä myrkyllisistä huonolaatuisista tuotteista. Ja myönnän kyllä, että arvopaperistaminen periaatteessa voi olla hyödyllinen väline, jolla voidaan saada paremmin lainaa lainaa taloudelle, mutta tämä on kuitenkin huolen ja tiedän, että teidän aikomuksena ne on varmistaa juuri se, että näin ei pääse tapahtumaan täällä EU-ssa, mutta on joitakin kohtia, jotka haluaisin teidän selvittävän. Meillä on noin valtava määrä huonolaatuisia lainoja, joita istuu pankkien taseissa. Miten me varmistamme, etteivät, ettei niistä, niitä arvopaperisteta? Ja teidän ehdotuksessanne on tällainen itsesertifiointijärjestelmä, johon liittyy kyllä jotakin riskejä, niin kuin tiedätte. Miten me varmistamme sen, että investoijat voivat luottaa tähän STS merkintään. Monet sanoisivat, että arvopaperistaminen onnistuu vain silloin, kun yhtäläiset mahdollisuudet toimia, mitä tulee katettuihin joukkolainoihin tällä hetkellä se on paljon mielenkiintoisempi vaihe, vaihtoehto pankeille kuin ehkä tämä arvopaperistaminen. Miten täytä tarttua tähän kysymykseen? Onko teillä mitään suunnitteilla tai meneillä? Well, thank you, and thank you. Kiitos, kiitos tästä yleistuestanne. Se on mulle. Minä uskon, että, että pääomamarkkinoiden tuki on ollut ihan hyvä, tai neuvoston tuki pääomamarkkinoille on ollut ihan hyvä. Ne ovat toimineet hyvin nopeasti arvopaperistamisessa. Ja kaikki 28 jäsenvaltiota ovat antaneet vahvaa tukea tälle lähestymistavalle, joka meillä on ollut askel askeleelta. Ja me olemme olleet hyvin selkeitä myös siitä, mikä tämän toimintasuunnitelman askeleet tai osat ovat minun tehtäväni on viedä tätä asiaa eteenpäin ja toteuttaa tätä. Kaikkien meidän täytyy pyrkiä tässä toimimaan mahdollisimman nopeasti. Ja mitä sitten tulee MMSään, ymmärrän teidän pettymyksenne, me emme ole päässeet eteenpäin Luxemburgin puheenjohtajakauden jälkeen. Ja tiedätte, että minä olisin halunnut, että asiassa edistytään ja Hollannin puheenjohtajakauden aikana toivon, tulen heidän kanssaan keskustelemaan ja sanomaan, että meidän on vietävä asia eteenpäin, koska uskon, että näitä asioita on vietävä eteenpäin. Mitä tulee sitten arvopaperistamiseen ihan lyhykäisesti? Nämä erityishuolenaiheet, jotka otitte esiin, ne tullaan työstämään, kun me lähdemme yksityiskohtaisesti tutkimaan parlamentin ehdotusta ähm, itse ähm, sertifioinnista arvopaperistamisessa minusta on erittäin tärkeää, että toimijat kantavat vastuuta. Ja mehän me näimmekin myös tämän, miten kävi valuuttareiting Äh, yritysten kanssa, kun riskiä siirrettiin kolmansille osapuolille. Ja meillä on nyt se mahdollisuus, että ihmiset kykenevät käyttämään kolmatta osapuolta, jotta saadaan tietyt takuut, jos he niin saa haluavat. Tai mitä tulee sitten näihin katettuihin joukkolainoihin, niin me käymme äh, ensi vuonna täyden kuulemisen näistä katetuista joukkolainoista. Se kuuluu tähän CMU tähän pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelmaan. Thank you. Kiitos sitten Bert Luka. Vielen Dank, ähm, Herr Kommissar Lord Hill. Kiitos, Lord Hill. Minä haluaisin esittää ihan yksinkertaisen kysymyksen pankkiunionista, pankkiunionin kolmannesta pilarista ja vakuuksista. Oletteko te samaa mieltä siitä, että nämä riskit, joita EUn pankkisektorilla on, ovat jakautuneet hyvin asymmetrisesti ja että niiden painopiste on lähinnä Etelä-Euroopan kriisivaltioissa, mitä tulee valtion lainoihin, samoin kuin myös yksityisiin hätälainoihin. Kukaanhan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuman, tulee tapahtumaan, mutta me tarvitsisimme jonkinnäköisen vakuusjärjestelmän, jossa täytyy lähteä siitä, tai ainakin me olemme sitä mieltä, että tässä on kysymys Saksan pankkijärjestelmien nettomaksusta, joka tulee olemaan Etelä-Euroopan pankkien edun haitaksi. No, I think where I... Niin, alkaisin ehkä siitä, että ensinnäkin tarkoitushan näissä eri uudistuksissa, joita on toteutettu pankkiunin yhteydessä, on juuri vähentää sitä todennäköisyyttä, että pankit epäonnistuisivat ja näin ollen onnettu otettu käyttöön talletussuoja järjestelyt. Toiseksi minun mielestäni olette kyllä oikeassa, kun korostatte sitä seikkaa, että on eri tasoisia riskejä eurooppalaisessa pankkijärjestelmässä ja mihin me nyt pyrimme tarttumaan eri toimenpiteillä mukaan lukien riskin vähentämistoimenpiteet. Haluamme tarkastella juuri näitä kysymyksiä ja löytää keinoja, joilla voidaan varmistaa se, että riski todellakin pienenee ja näihin asioihin puututaan konkreettisesti. Ja näistä kerrotaan tiedonannossa, jonka olemme julkaisseet yhdessä lainsäädäntöehdotuksen kanssa. Sekin on totta, että tapa, jolla olemme tätä rakentaneet, kun on siirrytty ö, tästä vakuuttamisesta yhteisvakuutuksen piereen. Yhteisvakuutus on tämän kolmen vuoden jälkeen siinä pisteessä, että ensimmäistä kertaa riski on tavallaan mutualisoitu, jaettu, yhteisvastuullistettu ja näin voidaan laskea riskipainotus eurooppalaisella tasolla eikä niinkään enää kansallisella tasolla. Ja olennaista on, että riskiperusteinen painotus turvallisempien pankkien kohdalla ne maksaisivat silloin vähemmän ja riskialtiimmat pankit sitten maksaisivat enemmän. Mielestäni tämä on toinen esimerkki siitä, kuinka on mahdollista tarttua joihinkin näistä huonoista, joita tiedän oleva, olevan ihmisillä, mutta jotta edistyttäisiin myös ja koetettaisiin saada aikaan tämä pankkiunionin kolmas pilari tai jalka, joka aina olekin täällä, siis talletukset olemme paneet valvonnan eurooppalaiselle pohjalle, ratkaisu on myös Euroopan eurooppalaista. Ja nyt ajatus siitä, että olisi talletussuojajärjestelmä, joka myös olisi eurooppalainen pohjalta, se on aina ollut ajatuksena mukana, mutta nyt meidän pitää toimia tässä järkevästi, että tähän liittyy tietyt turvatakeet, koska meidän mielestäni täytyy saada ihmiset tässä mukaan, kun yritämme edistyä asiassa. Ja tämän takia mielestäni tämä on aika tasapainoinen paketti, mutta siihen liittyy jo eri vaiheita niin, että ihmiset saavat tavallaan vakuutuksen ja luottamuksen asian ennen kuin seuraavaan vaiheeseen siirrytään. Tait. Minulla taitaa vielä olla hieman aikaa. Tent. Jos haluatte vastauksen 10 sekuntia. Ich möchte doch nochmal die Frage selbst stellen. Die... Niin, mutta haluaisin esittää uudelleen kysymyksen, johon te ette vastanneet. On ihan totta, että te pyritte vähentämään riskejä, uhkia, mutta uskotte kuitenkin, että niitä on olemassa, koska muuten ei tarvittaisi koko tätä vakuusjärjestelmää. Kysymykseni oli, ettekö te nyt tässä odotakin tällaista nettomaksua Saksan pankkijärjestelmältä Euroopan muille, muiden maiden pankkijärjestelmille? No, the whole purpose of... Koko tämän tarkoitus on se, että järjestelmä olisi turvallisempi. Sen vuoksi tämä ei ole ö, oikea premissi tai tosi premissi väittää, että seuraamus olisi se, että tämä aiheuttaisi jonkinlaisen varainsiirtounionin. Mielestäni on mahdollista välttää tapahtumasta sitä, mistä olette huolissanne ja muutkin ovat, ja se tapa, jolla toimimme, auttaa meitä kyllä toteuttamaan tämän. Thank you. Kiitoksia kovasti. So. Ehkä olisi hyvä laatia pankkien pela, pelastuttajien pankkien luettelo. Tällä tavalla saataisiin tietoa etelästä ja pohjoisesta. Se saattaisi aiheuttaa yllätyksiäkin. Turvaltsun seuraava. Very much, Commissioner, for being. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenelle, että olette paikoilla, paikalla jälleen. Äh, pääomamarkkinat äh, on, ja nämä, tämä työ sen parissa on asia, joka pidämme hyvällä ja me innolla odotamme äh, työn käynnistymistä tämän lainsäädäntöehdotuksen parissa. Minulla on kuitenkin yksi huolenaihe, joka liittyy tähän suuntaukseen, joka on nähtävissä lähes kaikilla politiikan aloilla tässä unionissa. Tässä on hyvin selkeä keskus muutamasta muutama jäsenvaltio ja suurin osa tästä politiikan teosta keskittyy näihin muutamaan tähän keskukseen. Tässä ei välttämättä huomata, huomioida aina ollenkaan näitä periferisiä alueita. Eli tässä on tällaisia asymmetrisiä aaltoja tässä, yhteis- tässä yhteydessä. Kun luen tämän ehdotuksen pääoma markkinaunionista, olen huolissani, että me teemme tämän kaltaisia ongelmia jälleen kerran ja tomen mukaisesti tämä koskee myös tätä takuu järjestelmää myös. Ja Frankfurt ja Lontoonhan ovat näitä keskiöitä näissä pääomamarkkinoilla ja saattaa nyt olla näin, että pääsemme eroon tästä Lontoosta ja sillähän sitten ehkä tämä ongelma ratkaisteekin. Mutta on helppoa langeta siihen ansaan, että laaditaan lainsäädäntöä vain näiden finanssikeskusten ehdoilla. Joten voisitteko te varmistaa minulle, että te teette asiat oikein, huolimatta ystävistänne jossain. Yeah, I, I hope, uh, I... Minä toivon, että voin tässä teitä rauhoittaa ja vakuuttaa asiasta sanoilla, mutta pääasiassa teoilla. Niin totuushan on, että tehän tiedätte, kun näette, miten minä suhtaudun lähetön asioita, mutta mitä tulee siis sanalliseen toimintaani, niin olen samaa mieltä teidän lähtökohdastanne, että EUn pitäisi aina pyrkiä sellaiseen toimintatapaan, joka on suhteellinen ja pyrkii välttämään yhtä kokoa niin pitkään kuin mahdollista. Kaik- kaikilla alueilla, ei vain pääomamarkkinakysymyksissä, vaan myös rahoituspalvelujen kohdalla. Tai jos katson vaikka pääomavaatimusdirektiiviuudistusta, joka on tällä hetkellä meneillään, tai pääoma vakavaraisuusasetusta, niin tässä pyritään varmistamaan, että asetus vaikuttaa lainanantoon, erityisesti, että pk saavat lainaa ja luottoa. Tämä olisi esimerkki suhteellisuudesta, mitä tulee sitten koko lähestymistavasta pääomamarkkinaunionin kysymyksessä. Se tapa juuri, että olen, millä olen alkanut tässä toimia, nimittäin alussa oli tällainen aito konsultaatiovaihe. En suinkaan lähtenyt liikkeelle et mistään tarkasta suunnitelmasta, jonka sitten yrittäisin saada muut hyväksymään, vaan ensin kysyin eri tahoilta sektorilta, mitä he näkivät mahdollisina esteinä ja pyysin käytännön ehdotuksia siitä, kuinka voimme voittaa tällaisia vaikeuksia ja esteitä. Ja juuri näin olemme tässä asiassa toimineet. Toinen esimerkki, esimerkki taitaisi olla keskustelu, jota olemme alkamassa katetuista joukkolainoista. Tästä alkaa myös kohta konsultaatio. Olen hyvin tietoinen miten niillä on vähemmän merkitystä jollakin markkinoilla kuin toisilla. Joten Minusta kysymys ei niinkään kuulu, miten voin saada äh, aikaan jonkinlaisen harmonisoidun järjestelmän ja rikkoa tämänhetkisen markkinarakenteen, joka toimii hyvin, vaan pikemminkin se, mikä toimii hyvin, niin onko tästä jotakin, mitä voisimme oppia ja miten voimme jakaa tätä tietoa laajemminkin kautta Euroopan, että muutkin voivat hyötyä samalla tavalla tästä hyvästä lähestymistavasta, joten pyrin suhtautumaan avoimemmin kysymyksiin, joten juuri tällä tavalla pyrkisin toimimaan. Tämän takia osittain on pyydetty palautetta eri asioista, jotta voimme tutustua asioihin paremmin ja voimme toimia mahdollisimman joustavasti ja tasapainoisesti. Ja tämä on minulle todella tärkeää, koska Minulle pääomamarkkinaunioni on tällainen klassinen sisämarkkinahanke. Se koskee kaikkia 28 jäsenvaltiota. Olen aina ajatellut, että jos tässä onnistutaan, jotkut maat, jotka tästä eniten hyötyvät, ovat niitä, jotka ovat vähiten kehittyneitä pääomamarkkinoita. Ja siksi onkin niin kovasti tärkeää, että me pidämme nämä maat myös mielessä ja mietimme sitä, miten voimme ulottaa saadut hyödyt laajalle alueelle, niin laajalla kuin mahdollista. Thank you, Fabio De Masi. Kiitoksia Fabio de Maasi. Ja välkommen, herr Hill. Øh. Tervetuloa komission jäsen Hill. Yleensä kysyn teiltä aina pääomamarkkinaunionista ja nyt ajattelen, että tällä kertaa en nyt esittäisi sitä kysymystä, koska se olisi niin tylsä enkä halua olla tylsä. Joten ajattelinkin aloittaa rakenneuudistuksesta. Mehän tiedämme, että pankkien rakenneuudistusehdostus ehdotus on nyt parlamentissa ja on erittäin tärkeää äh, kuitenkin vaatia pankeilta näitä jälkiselvittelyjä, äh, mutta pankit pitävät niistä kiinni ihan samalla tavalla kuin Vatikaani omistansa ja odotamme nyt valkoista savua, mutta tällä hetkellä sitä taitaa tulla vain rikkipitoista savua. Te sanoitte, että te vetäisitte tämän ehdotuksenne takaisin, mikäli parlamentti ei pääse sopimukseen. Ja sen vuoksi haluaisinkin kysyä, mihin mennessä te odotatte tätä sovintoa, jotta ette vetäisi ehdotusta takaisin, koska minusta tämä ehdotus on hyvä ja olisin pahoillani. Ja minusta me kyllä tässä itsemme tekisimme hieman pelleksi, eli me saisimme tätä vietyä eteenpäin, kun se meidän oma ehdotuksemmekin vielä on. Toinen liittyy lainavakuuksiin. Onhan ihan selvää, että meillä on tällaisia vakuuksia ja valuutta unionissa – hän, kuten aikaisempikin puhuja, oli pelkäsi sitä, että tässä lähdetään tavallaan, äh, tavallaan valmistautumaan riskeihin ennen kuin on edes pyritty ennaltaehkäisemään näitä riskejä. Ja se, että mitä Juncker sanoi, että äh, hän ottaisi nämä säästöpankit ja osuuspankit tästä erilleen, mutta muistaakseni te esittelitte toisen äh, ehdotuksen, josta niitä ei poistettu. Oliko tässä jotain ongelmia, kommunikointiongelmia komission kesken vai mistä tässä, millä tavalla nämä ristiriitaiset lausunnot voidaan selittää? Ja sitten vielä lopuksi kysymys, joka saattaa vaikuttaa hieman eksoottiselta, mutta se on hyvin tärkeää. Me olemme kaikki Pariisin tapahtumat vaikuttivat meihin kaikkiin. Ja minä kysyin Saksan liittohallitukselta YK toimista terroritoiminnan estämisen rahoituksessa. Ja minulle sanottiin, että jäsenvaltiot ja komissio vaihtavat tästä informaatiota ja komissio sanoi, että komissio ei toimi tässä vaan, vaan jäsenvaltiot ja että hänellä, komission jäsenellä ei ole tästä informaatiota. Mutta minusta kuitenkaan vastaus ei ollut tyydyttävä ja haluaisin tietää, voisitteko te minulle kertoa hieman tarkemmin jotain tänään? Niin, kiitoksia tästä kysymyksestä, tai oikeastaan kolmesta. Ensinnäkin pankkien rakenteellisesta uudistuksesta. Toivoakseni olen jo kuukausia puhunut tästä asiasta johdonmukaisesti ja esittänyt komission johdonmukaisen kannan. Eli me olemme sitä mieltä, että tämä kysymys on aivan liian suuri, jotta siinä voitaisiin epäonnistua. Tämä ehdotus on asia, josta neuvosto on jo omaksunut yhteisen yleis, yleisnäkemyksen ja se antaa meille hyvän pohjan viedä tätä ehdotusta eteenpäin. Minä toivon, kuten olen koko ajan toivonut, en tiedä, e-, eihän tämä helppoa ole eikä parlamentissa vallankaan, mutta minä toivon, että pääsemme y- yhteisymmärrykseen, jotta voimme viedä ehdotusta eteenpäin takuujärjestelystä, niin toistan tässä oikeastaan sen, minkä jo olen sanonut. Minä pidän sitä, tai siis minä en hyväksy sitä premissiä, että se mitä me teemme on, että me haluamme tehdä ehdotuksen, jolla jaetaan riskiä eikä vähennetä sitä. Ei, me olemme vasiten e, tehneet ehdotuksen, jonka myötä haluamme vähentää riskejä sen lisäksi, että jaamme riskejä. Tämä on mielestäni oikea lähestymistapa ja mielestäni on oikein, että ryhdymme riskien vähentämistoimiin. Entäpä sitten paikallisis, mitä se, se, mitä sanoitte paikallisista ää, säästöpankeista tai sparkassoista, niin ää, puheenjohtajan ja kollegion näkemys on se, että kaikki kaikki, että tämän takuujärjestelmän tulisi kattaa kaikki pankit, mutta me olemme tietenkin tietoisia eri pankkien omintakeisista om, ominaispiirteistä ja eri maiden ö, vakuusjärjestelmistä ja myös tästä Sparkasse-mallista ö, Saksassa. Siitä olemme tietoisia, se täytyy ottaa huomioon. Ja ihan tähän viimeiseen kysymykseen en voi antaa tarkkaa vastausta, mutta sanoisin, että kysymys siitä, kuinka yleisesti voimme rahoitustuotteiden kohdalla varmistaa sen, että niiden turvallisuuteen liittyen ei ole porsaanreikiä, reikiä Eli meidän täytyy pitää huoli siitä, että pahaa tahtavat tahot eivät voi käyttää hyväksi porsanreikiä tai rahoittaa esimerkiksi terrorismia, niin nämä ovat sellaisia asioita, joihin täytyy paneutua tarkkaan ja sitten omaksua tasapainoinen kanta, näkemys asiasta ja tiukentaa järjestelmää siellä, missä voidaan. Kiitoksia. Niin, nyt teidän pitäisi pitäytyä kahdessa minuutissa per kysymys. Sven Kiikol. Welcome, Commissioner. Tervetuloa, komissaari. Nyt kun me täällä istutaan, niin parissa neuvotellaan ilmastosta. Rahoituksella on tässä oma osuutensa, kun pyritään viherryttämään taloutta, joten te viittasitte pääomamarkkinaunionin suunnitelmassanne tähän seikkaan. Ja Minulla on kaksi kysymystä. Ensin me olemme sopineet, että kestävät investoinnit – niihin liittyy tiedottamista kansalaisille kestävistä investoinnista, mutta teidän yksikkönne toistaiseksi eivät ole mandatoineet viranomaisia antamaan neuvoja eri teknisistä standardeista. Voitteko tarttua tilaisuuteen tämän ilmastokonferenssin yhteydessä ja vahvistaa sen, että aiotte täytäntöön panna säännöt, jotka tämä parlamentti on neuvotellut entisen komissaarin ja neuvoston kanssa ja antaa tämä tämä tarvittava mandaatti arvomarkkinaviranomaisilta tietoa saadaan kansalaisista. Sen toiseksi, mitä tulee talletussuojajärjestelmään, minun täytyy ensinnäkin sanoa, että olemme sopineet siitä, että tarvittaisiin yhteinen järjestelmä, jonka kautta kaikkialla voidaan luottaa yhtä lailla asiaan. Siksi me tuemme periaatetta siitä, että taataan nämä. Mutta me emme kuitenkaan voi tukea sitä, tätä viimeistä vaihetta teidän ehdotuksessanne, että olisi yksi yhteinen rahasto, koska tämä yhden, yhden rahaston järjestelmä tuhoaisi toimielinten välisen suojajärjestelmän, joka on avainasemassa kun ajatellaan pankkijärjestelmä, joka tukee todellista taloutta joissakin valtioissa, kuten vaikka Saksassa. Ja minun täytyy sanoa, että on ihan totta, että puheenjohtaja Juncker antoi vakuutuksen 8 lokakuuta siitä, että nämä kansalliset järjestelmät, niihin ei kosketa, näin hän sanoi, joten miten te voitte vahvistaa sen, että Euroopan komissio todellakin puhuu yhdellä ainoalla äänellä? Miten ihmiset voivat luottaa tähän, jos puheenjohtaja sanoi, että näihin asioihin ei kosketa ja te taas nyt ehdotatakin jotakin, mikä olisi tällainen yhteinen rahasto. On the um, first point. Uh... Tähän ensimmäiseen kohtaan liittyen, eli uh, pripseihin ja kestävyyteen liittyen. Niin, mielestäni on tärkeää, kun ajatellaan pääomamarkkinaunionia, että pyrimme uh, saamaan aikaan pitkän aikajänteen puitteet ja tietenkin meneillään on keskusteluja, te tiedätte niistä enemmän kuin minä, mutta keskusteluja käydään maailmanlaajuisella tasolla ja sääntelytasolla kestävyyden ja rahoitussääntelyn välisestä yhteydestä. Ja meidän täytyy tarkkaan pitää silmällä näitä keskusteluita. Ja tehän tiedätte, että pääoma markkina, unionista keskustellessa me olemme puhuneet myös näistä vihreistä bondeista. Niin Pripsestä puheen ollen tiedän kyllä, että olette kiinnostunut tästä asiasta. Itse olen keskustellut omaan osastoni työntekijöiden kanssa tästä asiasta ja kun keskustelen siitä, niin otan huomioon sen, mitä te olette nyt sanonut ja olen valmis keskustelemaan kanssanne tästä vielä myöhemmin. Varmasti saamme Esmalta osvittaa tästä asiasta ja pidän kyllä äh, korvani auki ja palaan tähän keskusteluun vielä myöhemminkin. Ähm, mitä sitten tulee äh, talletusvakuujärjestelmään tai takuujärjestelmään, niin minun esittämäni kanta on myös kollegion kanta, se on puheenjohtajamme kanta ja toivon, että tekin ymmärrätte sen viestin, että kantamme on se, että meidän mielestämme kaikki, me, meidän tulisi kattaa kaikki pankit, mutta olemme tietenkin toisia esimerkiksi investoijien suojelujärjestelmien vaikutuksista. Olen keskustellut tästä muun muassa Sparkassejen kanssa ja muiden osuuspankkien kanssa. Haluamme kunnioittaa erilaisia malleja, mutta samalla haluamme myös viedä tätä talletusta kuin järjestelmää eteenpäin. Kiitoksia kovasti. Stefan Wolfia en näe. Ei. Hanneman sitten, olkaa hyvä. Sure, I'll, I'll, I'll take 10 minutes then. <laughs> no. Kiitoksia, puhun sitten 10 minuuttia. Herra Heil, minulla olisi kyllä teille kysymys valitusvakuusjärjestelmästä, takuujärjestelmästä. Periaatteessa vähän suhteellinen kysymys, koska jotakin todellakin menisi vakavasti pieleen. Ja uskon, että näin varmasti tuleekin, voisi olla etelmaissa, niin tämä on aika relatiivinen tämä taltussuoja. mutta tämä hieno periaatteenne talletussuojasta, eurooppalaisesta talletussuojasta. Toisaalta on tämä David Cameron tässä hyökkäämässä tätä asiaa vastaan. Ehkä tunnettekin tämän kiireen, jonka hän kirjoitti herra Tuskille. Täällä on tiettyjä kohtia talouden hallinnosta ja tästä yhteisvaluutasta, jos hän muun muassa sanoo, että Iso-Britannia ei halua tulla syrjityksi ei, tai euro, eivätkä euromaat halua, että niitä, tai suhteessa euromaihin mm, ja tämän rahoitusosituksen pitää olla vapaaehtoinen ja veronmaksajien ei pidä olla vastuullisia siitä, miten euroalue takaa vakuustensa. miten varmistatte että toimitaan näiden Cameronin periaatteiden mukaisesti tässä talletussuojajärjestelmässä. Ja sitten vielä loiseksi Vera Schäuble tietenkin ihan oikein on todennut pelkää, että tästä tulee tällainen varaisuuden siirtojärjestelmä. Tietenkin jos puhutaan tautosuojasta, se on tästä siirtoa, ei sitä muuta voi ollakaan. Ja silloin Etelä-Euroopan pankit hyötyisivät enemmän tästä tautosuojajärjestelmästä. Miten näette nämä kaksi haastetta, miten sopii yhteen teidän näin kauniiden periaatteiden kanssa? Well, I think I might start gently. Aloitan nyt lempeämmin. Itsehän tulen pohjoisesta maasta Sanoisin, että myös pohjoisilla mailla on ongelmia pankkien suhteen. Haluaisin tietysti sanoa, että tässä on kyse ilmiöstä, joka on saatu tuta ainoastaan yhdessä Euroopan osassa, mutta kyllä niissä huomioissa, joita täällä on esitetty, niin niissä on ollut vähän sellainen sävy, että tämä on ainutlaatuinen ongelma, mutta mutta minun täytyy sanoa, sanoa, että ihan omassakin maassani olen nähnyt, mitä tapahtuu, kun pankit joutuvat pulaan. Eli kyllä me löydämme samankaltaisia esimerkkejä pankeista, jotka joutuvat pulaan kaikissa maissa, mukaan luettuna ne pankit, jotka ovat toimineet aivan eri mallin mukaisesti kuin eteläiset pankit. Sitten te esitette kommentin ja olen pahoillani, jos en välttämättä kysymykseni kaikkia äm, sävyjä ymmärtänyt, mutta te ö, äh, tavallaan ö, äh, rinnastitte pankkiunionin ja Cameronin kirjeen mm, puheenjohtaja Tuskille ja miten ne mallaavat yhteen. Miten, ö, äh, miten ne sopivat yhteen monivaluuttaisen EUn tai Euroopan kanssa. Kun ajatellaan pankkiunionia, niin pankkiunionihan on tarkoitettu eurovyöhykkeen jäsenvaltioille, mutta se on myös avoin kaikille niille jäsenvaltioille, jotka haluavat siihen liittyä. Ja tämä on päätös tai näkemys jo, joka eurovyöhykkeen maiden täytyy nyt vain ottaa vastaan ja ymmärtää olosuhteiden valossa. Ja kun ajatellaan talletustakuujärjestelmää, niin ehkäpä toistaisin sen, mitä ja täällä aiemmin olen sanonut siitä. Eli kun tämä järjestelmä on ö, olemassa, järjestelmä, joka tekee pankkitoiminnasta vahvemman kaikkialla Euroopassa, niin sehän on vain järkevää. Kaikki voimme kärsiä laajemmistakin paikallisista pank- pankkijärjestelmän sokeista. Ja jos meillä olisi yhteinen järjestelmä, olisimme paremmin valu- valmistautuneet sellaiseen missä tahansa jäsenvaltiossa. Thank you. Kiitos. Sitten Ferber. Ja vielen Dank, Herr Kommissar. Ich will nur zwei kurze Fragen stellen. Kaksi lyhykäistä kysymystä. Yksi, noin vuosi sitten, reilu vuosi sitten, kun äh, meillä oli tämä kuuleminen kanssa, ne kollega kysyi, haluatteko te tehdä ehdotuksia siihen, että muutetaan Ähm, näitä, äh, tätä vakavaraisuus, ähm, talletussuojaa. Te sanoitte, että 2019 tästä tämän järjestelmän täytäntöönpanosta tulee kertomus. Ja nyt näyttää siltä, että olette muuttaneet kantanne ihan täysin ja ehdotatte eurooppalaista järjestelmää. Toisekseen äh, kaikella rakkaudella äh, pääomamarkkinaunionista, niin pk yritykset tarvitsevat jatkuvasti lainoja tai niin on pakko käyttää lainarahoitusta. Ja jos tässä nyt sitten lähdetään käyttämään oikealla tavalla CRD4 suosituksia, jos komissiolla ei ole minkäännäköisiä ajatuksia siitä, siitä, millä tavalla näitä käyttää Mifidissä ja JUSITSissä ja miten ne yhdistetään ja Voisitteko te vastata minulle kysymykseen, millä tavalla erityisesti pienemmät luottolaitokset ylipäätään kykenevät varmistamaan PK-yritysten rahoituksen? Well, first of all, on the... Uh, Tästä ensimmäisestä kysymyksestä ensin. Mielestäni voisin ottaa kaksikin asiaa tässä esille. Ensinnä viiden puheenjohtajan raporttia ei oltu silloin vielä julkaistu, kun olin täällä vas vuosi sitten, vaikka aika tuntuu paljon pidemmältä, kun siis olin vuosi sitten täällä teidän valiokunnassanne, mutta tämä on siis yksi asia, joka on muuttunut. Sitten toinen elementti, joka on muuttunut, ja tämä sopii hyvin tähän kokonaislähestymistapaan, jota yritän toteuttaa. Nimittäin, jos me nyt jos me pystyisimme edistymään eri talouteen kysymyksissä, meidän pitää löytää keino puuttua luottamuskysymykseen. Sen luottamus on kyllä tässä nyt kärsinyt eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Olen sitä mieltä, että tapa, jolla yrittää korjata, palauttaa luottamuksen, tapahtuu niin, että viedään asioita asteittain eteenpäin eikä yritä hoitaa kaikkea yhdellä kerralla, asettaa tavallaan, ottaa suunta, mutta ei edistyä, mennä eteenpäin ennen kuin on tarpeeksi edistetty, joten tällaisen lähestymistavan on ottanut pääomamarkkinaunionin kysymyksissä. Näin toimimme myös talletussuojajärjestelmän kanssa. Tämä on erilainen ehdotus kuin se, mikä alkuperin tehtiin kauan omaa aikaani vuonna 2012 kai silloin ihmiset kuuluttavat velan mistä kovaan ääneen. Se oli tämä alkuperäinen rakennemuoto, mutta nyt tilanne on varsin erilainen tästä. Tässä pyritään viemään asteittain asioita eteenpäin, jotta voidaan puuttua tiettyihin huoliin, joita ihmisillä on, ja voidaan antaa ihmisille tavallaan tilaa palauttaa oma luottamuksensa. Sitten tämä toinen tärkeä kohtanne, joka koski PK-yritysluottoja ja miten aiomme niitä rohkaista. Vastaus uskoakseni tapahtuu eri toimenpiteiden kautta. Olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte, että vastaus PK-yritysten luotonantoon ei liity pelkästään pääomamarkkinaunionin. Mielestäni se on osa tätä korjausta se täydentää pankkilainoista, niin että yritykset saavat erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, on sitten kyse riskipääomasta tai pörssi, pörssinoterauksesta tai investointien saamisesta, että on parempaa tietoa pk-yritysten luotonannosta. Kaikki nämä kyllä auttavat mielestäni, mutta kuinka sitten voidaan auttaa pankkeja, joka on tämä perinteinen malli rahoittaa pk-yrityksen useimmissa maissa, niin mielestäni tästä on eri keinoja. Esimerkiksi voidaan toimia arvopaperistamisen ehdotuksemme kautta, jos tässä onnistutaan, pankit voivat vapauttaa tasettaan ja lainata suorempaan pk-yrityksille. Ja tämä tietenkin saa laajaa tukea monissakin maissa mukaan lukien Saksassa. Mutta myös olen samaa mieltä siitä, että kun yritetään toteuttaa suhteellisuutta pääomavaatimuksessa, vakavaraisuuskysymyksessä tarkastellaan CRR-uudistusta, vakavaraisuusasetusuudistusta. Vielä on kuukausi muuten aikaa toimia ja kehottaisin sitä toimimaan. Is our legislation working? Toimiiko lainsäädäntö, niin kuin olemme sanoneet, että sen pitäisi toimia? Ja onko tällaisia toivomattomia sivuvaikutuksia? Vaikuttaako tämä vaikka lainanantoon pk-yritykselle? Siis tämä konsultaatio kestää vielä kuukauden, että ihmiset voivat antaa palautetta lainsäädännöstä. Kiitoksia Renato Soro. Mm. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kiinnostaisi tietää, mikä on näkemyksenne seikkaan, josta keskustelemme tänään myöhemmin tässä valiokunnassa. Eli se, että otetaan käyttöön niin kutsuttu riskitekijä valtioiden velkojen osalta. On selvää, että jäsen, eteläisten jäsenvaltioiden ei tulisi kärsiä vääristä ö, poliittisista toimista, talouskurista ja tiukkuudesta. Ö, kun ajatellaan ö, tätä tilannetta, niin eteläiset jäsenvaltiot ovat taloudellisesti kärsineet tiukkuudesta. Toisaalta ovat lähentyneet tilannetta, jossa jossa fiskaalinen solidius, lujuus on parantunut. Tämä varmasti johtaa siihen, että verot, vero, korkojen kehitys kehittyy sillä tavalla, että se on vahingollista julkiselle taloudelle. Saattaa käydä niin, että tilanne kuitenkin vääristyy tämä saattaa johtaa vakavan finanssi, taloudellisen ja finanssipoliittisen epätasapainon tilaan. Ja mielestäni tämä ehdotus vaikuttaa aika vaaralliselta. Se saattaa nävertää koko talouden konvergenssin perustaa ja myös eri maiden rahapoliittisia fiskaalisia tilanteita. Kiitos. Um, I think first of all. Uskoakseni ensinnäkin teidän ajatuksenne siitä, että pitää olla äh, järkeä tässä, kun puhutaan näistä rahoituksen vakausriskeistä tai että lähdettäisiin toimimaan liian nopeasti ilman, että olisi mietitty etuaikäteen, niin minusta tämä näin on tehty ja sen vuoksi tämä laajempi kansainvälinen keskustelu, jota käydään tästä sovereignista riskiarvioinnista, on järkevä meille. Ja on järkevää miettiä koko asiaa laajemmassa kansainvälisessä yhteydessä, ei vain Euroopassa, Euroopan sisällä, vaan myös muualla. Koska jos tämä menee vinoon, niin silloin seuraamukset siitä seuraamukset siitä väärin menemästä ihan kuten te sanoitte olisivat merkittävät. Mutta kuten olemme sanoneet, meidän täytyy toimia tasapainoisella tavalla ja täytyy katsoa riskien vähentämistä yleisemmällä tasolla. Me sanoimme tässä tiedonannossamme, jonka me julkistimme tässä vakavaraisuusasetuksen yhteydessä. Voimmeko käsitellä kysymystä sitten altistumiselta, joka pankeilla, eri pankeilla saattaa olla omaan suverenisuusriskiinsä omalla alueellaan. Tämä on asia, jota meidän täytyy hieman työstää, koska uskoakseni tämä, meillä on kysymys, joka tätä vielä painottaa ja meidän täytyy olla tässä realistisia, mutta meidän täytyy tehdä tämä sellaisella tavalla, että se ei uhkaa ää, talouden vakautta ja näin me aiomme tähän puuttua tulevaisuudessa. Thank you, Georgios Kritsos. Seuraavaksi Kritsos. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä komissaarille. Pankkiunioni menee suunnitelmien mukaisesti eteenpäin ja komissio myötä vaikuttaa tähän etenemiseen myönteisellä tavalla. Samanaikaisesti monet pankkialan ammattilaiset ovat sitä mieltä, että uudet asetukset pakottavat suurimpia pankkeja pienenemään ja silloin niiden on entistä hankalampi kilpailla usa pankkien kanssa globaalisti. Miten vastaatte tämän, tai miten reagoitte tämän kaltaiseen kritiikkiin? onko nyt uhka, että tulee liikaa asetuksia ja rajoituksia, joilla on kielteisiä vaikutuksia suurten eurooppalaisten pankkien toimintaan? Ja tämä kysymys tietysti liittyy myös Kreikan tilanteeseen. Kreikka saatu, tulee tapahtumaan kolmas uudelleenkapitalisointijärjestelmä hyvin kielteisissä oloissa. Uskotteko te, että Kreikan pankkisektori voi noudattaa tätä trendiä kohti pankkiliittoa, edetä teidän aikataulunne mukaisesti, vai oletteko sitä mieltä, että Kreikan pankkijärjestelmä on aivan erityistapauksensa, johon tulee soveltaa poikkeuksia, poikkeuksia perussääntöihin? Kiitos. On your, um... Ähm, Ensimmäisestä kysymyksestä, jonka teitte. Niin, olen naista. Siis oli tämä kysymys, onko asetuksia, sääntelyitä, sääntelyä liikaa? Osittain tämä riippuu siitä, mitä tehdään kansainvälisen sääntelyn yhteydessä ja mitä siellä suunnitellaan. On varmasti laaja tuntemus FSBssä tai muualla, että mentäisiin hiukan taaksepäin ja vähän pysähdyttäisiin miettimään, onko nyt kaikki saatu oikealle tolalleen ja mitä tulee vaikka työpaikkoihin ja kasvuun, onko tämä tasapaino nyt oikeasuhtainen. Tämä olisi vastaukseni tähän yleiseen kysymykseen. Mitä tulee sitten muihin sääntelytoimiin, joita olisi tulossa, meillähän on tila tulossa, tiedän, että otetaan Emrel käyttöön, on muita keskusteluita, TELAK tulee ja Baselin yhteydessä käydään keskustelua. Uskon, että lähestymistapa, joka meillä pitäisi olla, olisi se, että pyritään toimimaan kansainvälisessä sääntelyympäristössä ja niinhän me teemme T-lakin yhteydessä, mutta samanaikaisesti kun sanomme, että ok, nämä eri suositukset tulevat eri valiokunnista niin ja tahoilta, meidän pitäisi silloin myös kysyä itseltämme, sopivatko nämä aina sopivatko nämä aina kaikki eurooppalaiseen pankkijärjestelmään? Sehän on muokattu eri tavoin ja se on erilainen taustaltaan historialtaan kuin vaikka USA-lainen pankkijärjestelmä. Enkä minä usko, että meidän pitäisi yksinkertaisesti olla sitä mieltä, että meidän pitäisi tuoda kaikki erityispiirteet, jotka saattavat kyllä sopia amerikkalaiseen malliin ja sitten alkaa soveltaa tätä mallia väkisin täällä eurooppalaisessakin järjestelmässä, joten haluan, että meillä on vahva pankkisektori. Meillä täytyy olla vahvoja pankkeja. Me tarvitsemme pankkeja, jotka pystyvät muokkaamaan markkinoita, niillä on tämä tehtävä, meidän, niiden pitää pystyä antamaan lainaa, luottoa, niiden pitää pystyä kilpailemaan. Mitä tulee sitten Kreikan pankkeihin ja esimerkiksi BRD-lainsäädäntöön, mielestäni meidän pitää jatkaa tätä lainsäädäntötyötä. Meidän pitää soveltaa sitä käytännössä kautta linjan kaikissa jäsenvaltioissa. Olen sanonut rohkaisua näistä uutista, joita on tullut Kreikan pankkien rahoitustilanteesta ja mitä tulee niiden pääomittamistarpeeseen ja edistykseen, jota jossakin pankissa on saatu aikaan. Ne ovat saaneet lisäpääomaa yksityisellä sektorilta ilman, että ovat turhautuneet julkiseen apuun ja mielestäni tämä on varsin rohkaisevaa edistystä, mutta mielestäni meidän pitää myös tunnustaa se seikka, että nämä reformit on toteutettu tiettyä tarkoitusta varten, että koko pankkisektori vahvistuisi ja meidän kaikkien täytyy jatkaa uudistusten tiellä. Thank you, Peter Simon. Kiitoksia sitten Peter Simon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos äh, puheenjohtaja. Lehdistötiedotuksessa viime tiistaina Lord Hilte sanoitte, että kansalainen vakuusjärjestelmä äh, on hyvä ainoastaan silloin, jos meillä on myös äh, eurooppalainen vastaava ja jos jäsenet eivät vain hyödynnä vanhaa DGS-direktiiviä, vaan myös SRM-asetusta ja BRRD-direktiiviä, joka on täytäntöön pantu kansallisessa lainsäädännössä. Minun kysymykseni kuuluukin, onko todellakin näin? Jos katsoo tätä lakitekstiä, niin äh, asetuksen 41 iissä sanotaan 4, kohdassa 4, 6, 7, 8 ja 10 vanha, tämä vanha direktiivi SRM täytäntöönpanoja PRRDstä ei löydy täältä yhtään mitään. Sen vuoksi kysynkin, onko tämä todellinen täytäntöönpano BRRDstä ja SRMstä edellytys kuitenkin sille, että, että saadaan rahaa näihin äh, vakuutuksiin ja takuuksiin. Toinen kysymykseni liittyy jo säästettyihin äh, rahastoihin näistä on hyvin vähän luettavaa tässä lakitekstissä ja miten pitkälle konkreettisesti kansallisten varojen yhteyttäminen, miten pitkälle siinä on päästy, että se on tuotu yhteisön tasolle. Esimerkiksi nämä osuuspankit tai Saksan säästöpankki Sparkassen, että millä tavalla sitten tässä arvioida tätä riskiä eurooppalaisessa ratkaisussa. Olisi erittäin tärkeää, jotta tämä voisi toimia, että olisi tällainen rahasto käytettävissä, koska ilman tällaista rahastoa te ette luonnollisestikaan kykene täyttämään tehtäväänne. Millä tavalla on varmistettu se, että kun siirretään kansalliset äh, rahat tai kansalliset varat – tällaiseen vakuusrahastoon. Millä tavalla se voidaan varmistaa, että kansallisissa järjestelmissä, jotka tulevat olemaan olemassa tulevaisuudessa rinnakkaistoimijoina, että ne kykenevät vastaamaan myös mahdollisiin varojen tarpeisiin? Well, I think on the... Kiitos. Ensimmäisen kommenttiin. Tähän on yksinkertainen käytännön vastaus, joka liittyy BRRDn täytäntöönpanoon, koska viimeisimmän minun saamani tiedon mukaan BRRD siirretään, transponoidaan täysimittaisesti tämän vuoden loppuun mennessä 27 jäsenvaltioissa 28. Yksi ehkä jättää tämän siirtämisen tammikuuhun. Eli siinä vaiheessa BRRD on täysin täytäntöön pantu. Toiseen kommenttiin on luonnollisesti totta, että me haluamme riskeihin perustuvan kontribuutiojärjestelmän luoda sellaisen, että ne pankit, jotka ovat turvatumpia, kontribuoivat vähemmän edisiin. Ja tältä pohjalta me tätä ehdotustamme eteenpäin viemme. On meillä vielä työsarkaa jäljellä. Meidän täytyy pohtia, mikä millainen kontribuutiojärjestelmä olisi. Se tietysti edellyttää lainsäädäntöprosessia. ESAP luultavasti pikemminkin kuin me olemme, on vastuussa toteuttamisesta. Ja se myös tekee laskelmat. Joten kyllä, varmasti saamme aikaan vankan järjestelmän, jotta voimme rahoittaa takuujärjestelmän. Mutta kaikki on siis vielä tulollaan. Ymmärrän kyllä, että ihmisiä ja kiinnostaisivat yksityiskohtaisemmatkin tiedot. Minä olen ollut kiitollinen kaikesta siitä keskustelusta, jota täällä on käyty, ja tulevina kuukausina täytyy vielä tehdä paljon yksityiskohtaista työtä, jotta voimme vastata näihin kysymyksiin parhaalla mahdollisella tavalla, niin että kaikki ovat tyytyväisiä. Eine Minute bleibt noch. Eine, eine kurze Nachfrage. Ihan lyhys, lyhykäinen lisäkysymys Nimenomaan tämä työ, josta puhutaan tulevina kysymyksinä. Te mietitte sitten, tai kysyitte tätä, että millä tavalla arvioida tämä riski. Te olette ottaneet sen ehdotuksessanne toiselle tasolle. Mutta kuitenkin tämä arviointi kakkostasolla komission hallintoa ja komission toimesta, millä tavalla arvioidaan riskiä, nähdään ihan eri tavalla kuin miten parlamentissa nähdään tämä oikealta vasemmalle. Miten te suhtaudutte näihin muutostoiveisiin, joita meillä on, että tämä siirrettäisiin ykköstasolle ja että yhdessä neuvoston kanssa puhuisimme näistä riskeistä. Well, I think the, the um, precise way in which... Niin, se tarkka tapa, jolla tähän puututaan. Me olemme sen nyt läpikäyneet ja minusta tuntuu, että emme edisty tässä asiassa ellemme keskustele asiasta, kuinka tätä täytäntöön pannaan, joten olen varsin avoin sen suhteen, että yhdessä keskustelemme siitä, miten tämä asia on paras eteenpäin viedä. Thank you, Brian Hayes. Brian Hayes. Thank you, Commissioner Hill. Kiitoksia, komissaari Hill. Ensinnäkin <clears throat> olen iloinen siitä, että totesitte aiemmin, että historialliset pankkien romahdustapaukset eivät rajoitu eteläisen Eurooppaan. Minun oma maani on aika hyvä esimerkki siitä, että pohjoisessakin tällaista tapahtuu. Pari kysymystä, komissari. Ensinnäkin TTIPin liittyen. Me näemme, mitä Lehman Brothersin romahdus tarkoitti. Näemme, miten EUn ja USAn rahoitusmarkkinat ovat nivoutuneet toisiinsa. Se vaikutti järjestelmimme, mutta fakta on kuitenkin se, että meillä on kahdet eri säännöt. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, että saisimme TTIPin finanssiluvun, semminkin kun viimeisimmät neuvottelukierrokset on juuri aloitettu. Ja eikö teidän mielestänne olisi systeeminen epäonnistuminen, jos me emme pääsisi jonkin sortin yksimielisyyteen TTIP-neuvotteluissa finanssisektorista? Ja sitten toinen kysymykseni liittyy vähittäisrahoituspalveluihin. Voitteko kertoa, missä vaiheessa aiotte esittää vihreän kirjan tästä asiasta? Tehän olette puhunut tästä asiasta aiemminkin. Tosiasia on kuitenkin se, että alle kolme prosenttia EUn kuluttajista valtaa käyttävät muiden jäsenvaltioiden rahoituspalveluita ja tämä on, tällainen, tämä on ollut tällainen Euroopan komission tuhkimo tarina vuosien ajan. Meillä ei ole yhteistä järjestelmää. Mikä on teidän ennusteenne, koska tällainen ehdotus saadaan? Ja ottaen huomioon, että meillä on niin erilaisia kiinelainakin, Minun omassa maassani 4 prosenttia prosenttia korkeammat tai 2 prosenttia korkeammat kuin muissa jäsenvaltioissa keskimäärin. Mikä on teidän näkemyksenne? Mitä aiotte tehdä tästä asiasta, koska tämähän on erittäin tärkeä asia eu kuluttajille, jotta kuluttajat voivat ostella rahoituspalveluita muutakin kuin kotimaastaan? Um... Kiitoksia näistä molemmista kysymyksistä. Ensin tämä toinen kysymys, vähittäisrahoituspalvelut. Aion julkaista vihreän kirjan ensi kuussa joulukuussa siis, toivottavasti joulukuun alussa, ihan muutaman viikon sisällä siis. Ja mitä tässä on tarkoituksena? Vähän niin kuin pääomamarkkinoiden vihreässä kirjassa, että aloitettaisiin keskustelua asiasta. Se on tarkoituksena. Olen yrittänyt ja haluaisin, vielä tämän pitää mennä komissiokollegion läpi, mutta halusin aloittaa keskustelun juuri niin kuin tekin sanot, sitten ottaen huomioon kuluttajan näkökannan. Siis sen sijaan, että toimittaisiin hiukan perinteellisemmin institutionaalisesti, niin yritettäisikin alatella rahoituspalveluita kansalaistemme kannalta, jotka näitä rahoituspalveluita käyttävät. On kyse sitten autovakuutuksista tai kiinelainoista, äh, henkivakuutuksista tai autovuokramarkkinoista – Uskon, että siellä voitaisiin paljonkin parantaa avoimuutta näissä kysymyksissä. Meillähän kaikilla on varmasti kokemusta auton vuokraamisesta lomillamme. Mutta jotta saattaisiin tällainen käytännönläheinen tapa toimia ja keksittäisiin keinoja parantaa tilannetta, syyt näihin eroihin liittyvät markkinoiden historiallisiin syihin, erilaisiin lainsäädäntöön eri maissa. Tämä ei ole ihan suoraviivasta toimintaa, mutta kaikki kysymykset, jotka te otitte esille, mielestäni niiden pitäisi kuulua tähän vihreään kirjaan ja haluan, että myös sen tarkastellaan. Sitten käytämme tätä palautetta ja sen pohjalta teemme ehdotuksia ja yritämme edistyä asioissa. Mitä tulee TTIPiin, TTIP-neuvotteluihin, olen vahvasti kanssanne samaa mieltä siitä, että täytyy pyrkiä järjestelmään, joka paremmin määrittelee rahoitussääntelyn. Se liittyy markkinat pääsyyn, että EU ja USA e- e- eivät toimi samalla tavalla. Se ei niin älykästä, Olen kyllä paljon CC järjestelystä juuri sen takia, että meillä on erilaiset järjestelmät, jotka rinnakkain toimivat. Tämä on tärkeää. Me jatkostinkin argumentoimme tämän puolesta TTIPin yhteydessä mikä on lopputulos, se ei ole vielä aivan selvää, koska kuten te tiedätte, tässä on vielä paljon etappeja, mutta me puolustamme tätä vahvasti juuri niistä syistä, jotka te otitte esille. Mielestäni meidän pitää löytää tapa saada aikaan parempaa yhteistyötä rahoitussääntelyn alalle ja korostamme tätä jatkuvasti TTIP-neuvotteluiden yhteydessä. Thank you. Last speaker, Jakob von Weizsäcker. Ja viimeinen puhuja. Yes, thank you, Chair. Um, commissioner, I have two... Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä, jotka kysyn, liittyvät pankkien rakenneuudistukseen. Ja olen kiitollinen siitä, että olette yhä vielä kiinnostuneet tästä asiasta, ihan kuten te tuossa toitte esille. Teidän viimeisimmässä tiedon annossanne että kuitenkaan edes mainitse pankkirakenneuudistusta ja haluaisinkin kysyä, Eikö olisi ihan jär... kohtuullista katsoa, että tässä ää, tavallaan te ää, olette luopumassa pankkiunionin neljännestä pilarista, kuten edeltäjänne sanoi, ja olette siirtämässä sen viidenneksi pyöräksi. Ja sitten toinen kysymys. PSR, oletteko tästä mieltä, että tässä toimittiin väärin? niin mikä sitten olisi tämä neljäs pilari näiden kolmen lisäksi? No toinen kysymykseni liittyy myös tähän talletusvakuutusjärjestelmään. Vakuuksissahan on tarkoitus siitä, että ne usein toimivat hyvin, kun ei tarkkaan tiedetä, minkälainen maailma on 15-20 vuoden kuluttua. Sen sijaan, jos me katselemme vuotta 2024, jolloin koko järjestelmän pitäisi olla voimassa suunnitelmienne mukana, niin silloin tämä, tämä ää, ähm, välinpitämättömyys ei välttämättä ole täysin ää, äh, epätransparenttia. Eli mitä tässä on tarkoitus tehdä? Tämä on toinen kysymys. On your uh, second. Niin tähän toiseen kysymykseen liittyen. Niin päivämäärän syy oli se, että halusimme olla samoilla linjoilla sen päivämäärän kanssa, johon mennessä äh, kriisien ratkaisurahaston tulisi olla olemassa ja täytettynä. Mutta kysymyksenne taustalla oleva asia, ja se on siis ö, syy siihen, että olen jäsentänyt tämän asian siten kuin olen, eli ö, rikkonut tämän eri vaiheisiin, on se, että kun tämä ö, toteutetaan jaksoittain, niin toivottavasti voimme askel askeleelta edetä, koska vain etenemällä askel askeleelta pääsemme sinne, minne toivottavasti voimme päästä vuoteen 2024 mennessä. En siis pidä tätä päivämäärää mitenkään binäärisenä valintana. Mielestäni tämä lähestymistapa vain on omiaan auttamaan meitä saavuttamaan päivämäärän. Se on mielestäni aivan looginen päivämäärä, koska se on sama kuin olemme muille elementeille valinneet. Ensimmäiseen kysymykseen liittyen BSR liittyen, miten se vaikuttaa kaikkeen. No, ensimmäinen kommenttinne liittyi siihen, millaiseksi me näemme pankkien rakenneuudistuksen. Sitä on pidetty ikään kuin business as usual tyyppisenä prosessina. No, ainakin te olette näin tehneet, olen varma siitä. Minä olen aina kuitenkin lähtenyt siitä, että perus lähtökohtani on säätää vähemmän lakeja, mutta kun lakeja säädetään, yritetään saada laki nopeasti ja täytäntöön pannuksi nopeammin, koska se aika, jonka eri lakiehdotukset kiertelevät täällä eri pöydillä, ei ole hyvä asia. Ja kun laki on tullut voimaan, niin pitää huoli, täytyy pitää huoli siitä, että sen valvontaa tai noudattamista valvotaan asianmukaisella tavalla. Ne toimet, jotka mainitaan tiedonannossa, olivat uusia toimia. Ne olivat niitä askeleita, joihin vielä ei ollut ryhdytty. Me emme vielä al- alkaneet laki, säätää lakia muun muassa T-lakista, mutta alamme, ja, tai B-serästä, syystä, jotka olen tälle jo sanonut. Ja minä edelleenkin toivon, että saamme aikaan edistystä. Ja kun niin teemme, niin pankkijärjestelmämmekin vahvistuu. Um, uh, Ette puhuneet siitä, mikä teidän mielestänne tämän PSR-rooli tulisi olemaan. Thank you. Uh... Kiitos. Kiitos Jonathan Hillille, teille kaikille tästä erittäin kiintoisesta hyödyllisestä keskustelusta. Ja nyt tietysti lähdemme konkreettisesti toimimaan näiden ehdotusten parissa. Me olemme myös jo allokoineet kaikki asiakokonaisuudet eri esittelijöille. Eli me lähdemme tähän lainsäädäntöprosessiin ihan tuota pikaa tietyt jäsen, jäsenet keskittyivät tiettyihin seikkoihin ja kyllä varmasti täällä heränneet kysymykset saavat ratkaisunsa tavanomaisessa lainsäädäntöprosessissa. Kiitoksia kovasti vielä, Sonatan. Hyvät kollegat, mennään seuraavaan esityslistan kohtaan. Täytyy ottaa yksi askel taaksepäin, nimittäin tähän puheenjohtajan ilmoituksiin. Ensimmäinen ilmoitus huomisilta päivää äh, silmällä pitää. Meillähän on EMPL-valiokunnan kanssa yhteiskokous. Ähm, Lounastauon äh, aikana teille valitaan uusi äh, sali me vaihdamme salia, joten ottakaa kaikki paperit tältä salista aamupäivän jälkeen trilogista tietoa. 21. marraskuuta, 7. ja viimeinen trilogi benchmarkingista käytiin. Saimme aikaan yhteisymmärryksen aamulla 25. päivä ja esimerkiksi niin kutsutusta suhteellisuusjärjestelmästä saatiin yhteisymmärrys näiden benchmarking-järjestelmän merkityksellisyydestä. Myös korkojen osalta sääntelyiden, päivä, tie, sääntelytiedosta ja niin edespäin saimme aikaan yhteisymmärryksen. Me otimme käyttöön niin kutsutun de minimisjärjestelmän siitä, miten benchmark-järjestelmää voidaan eri jäsenvaltioissa käyttää päättää esimerkiksi siihen liittyvistä vaatimuksista ja ESMA voi tietenkin käsitellä näitä vaatimuksia vielä myöhemminkin ottaen huomioon oikeasuhtaisuusperiaatteen tekninen työ on vielä meneillään. Ja arvelemme, että äänestys lopputekstistä tapahtuu heti, kun Koreperin kirje tulee. Koreper kokoontuu 9.12., joten haluan onnitella vielä Ruben Hoittania ja kaikkia muita neuvottelutiimin jäseniä tästä erittäin tärkeästä saavutuksesta. Toiseksi äh, meillä oli myös maksutasetilastoja koskeva äh, trilogi. Ensimmäinen trilogikokous järjestettiin 23. Marras, marraskuuta EPn neuvottelu ähm, tiimi oli tiukkana. Tekninen kokous järjestetään ennen kuin toinen trilogikokous järjestetään joulukuun puolessa välissä. Sitten vielä kaksi trilogiaa harmonisoiduista kuluttajahintaindekseistä. Yksi kokous pidettiin viime viikolla. Me saimme aikaan poliittisen yhteisymmärryksen. Ainoastaan yksi elementti vielä uupuu tai joka täytyy ratkaista periaatteessa neuvoston ja komission kesken mitä parlamenttiin tulee, me voimme pitää tätä asiaa loppuun käsiteltynä ja rohkaisin siinä kyllä neuvostoa ja komissiota saamaan aikaan yhteisymmärryksen tästä tärkeästä, mutta ei niin kauhean oleellisesta elementistä, joka on vielä ratkaisematta, jotta saamme tämänkin tärkeän lain ö, valmiiksi. Sitten koordinaattoreiden kokouksesta tehdyistä päätöksistä sen verran, että me tulemme luultavasti olemaan ensimmäinen, joka äh, tulee äh, noudattamaan uutta sääntöä. Richard Sulik ECRstä on ehdottanut 46.2 sää, säännön perusteella äh, tehnyt ehdotuksensa. Tämä liittyy siihen, äh, kuinka oma aloite mietintö voidaan laatia yhteisestä ALV menettelystä, jos valiokunta pitää tällaista ehdotusta sellaisena, että sitä on syytä käsitellä, niin tämä kyseinen jäsen voi kerätä koko parlamentista allekirjoituksia – ja sitten puheenjohtaja kokouksen täytyy tämän säännön mukaan hyväksyä oma-aloitte mietintö. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun me käytämme tätä menettelyä ja mielestäni on hyvä asia, että tällä tavalla laaditaan tästä lähtien näitä oma-aloite mietintöjä. Allekirjoituksia teräämällä siis kiintoisa kokeilu, toivottavasti myös menestyksekäs. Ja sitten ihan lopuksi vielä globaaleja vakuutuksen antajia koskevat pääomavaatimukset. Siitä käydään keskustelua tulevassa valiokunnan kokouksessa. Eli tämä liittyy yhdeksän globaaliin vakuutuksen antajan pääomavaatimuksia. Ja valiokunnan sihteeristö kertoo keskustelupäivän. Sitten vielä nimitykset. Eh, Ensinnäkin yhteiset säännöt, jotka koskevat arvopaperistamista, luottolaitosten ähm, pätevyysvaatimukset menee EPPlle, sitten prospektidirektiivin uudistaminen ALDElle, EPI-järjestelmä EPPlle, sitten eurovyöhykkeen äh, budjetti, äh, kapasiteettia koskeva kysymys, se menee SJDlle, ja ehdotettiin myös, että CCP-päätöslauselma äh, menee ECR-ryhmälle. Ja ihan lopuksi komissio on äh, hyväksynyt uuden suosituksen 26. marraskuuta. Parlamentti antaa oman näkemyksensä ja arvionsa tästä äh, suosituksesta omistamalla aivan oman luvun Euro- Euroopan ohjausjaksoa koskevan raporttiin ähm, ensi vuoden helmikuussa sitä käsitellään ja kahdeksas ensimmäistä on tarkistusten takaraja ja niitä käsitellään tammikuun lopussa ja valiokunnassa äänestetään 18. helmikuuta. Tässäpä olivatkin kaikki minun tiedotukseni. Ja nyt mennään eteenpäin kohtaan viisi esityslistalla. Annan puheenvuoron itselleni esittelijän ominaisuudessa. Kyse on pankkiunionista vuosikertomuksesta vuonna 2015. Ja minäpä puhunkin Italiaa. Grazie kollegi. Kiitoksia hyvät kollegat. Tämä onkin ensimmäinen mietintö, joka koskee pankkiunionia. Sen avulla tai sen kautta valiokuntamme pyrkii ratkaisemaan ratkaisemaan ja täydentämään parlamentin johtekemää työtä pankkiunionin etenemisestä ja sen eri osista. Ja olen sitä mieltä, että pankkiunionin järjestelmä, että toimiminen ja parlamentin valvonnan toteutuminen on äärimmäisen tärkeää. Enkä sano tätä ainoastaan sen vuoksi, että olen itse lausunnonlaatija. Tämä on tärkeä asia kaiken kaikkiaan, ei ainoastaan pankkiunionin toteuttamisen kannalta, vaan ennen kaikkea, kun ajatellaan niiden toim- niitä, niitä konkreettisia toimia, jotka liittyvät eri pankkiunionin pilareihin. Ää, tässä mie- tämä mietintö koostuu kolmesta osasta. Ensinnäkin siitä, kuinka tärkeää, tai arvioidaan sitä, kuinka tärkeää pankkiunionin toiminta on, ja nämä kolme, nämä muut osat liittyvät ää, tietenkin näihin muihin pankkiunionin pilareihin, eli yhteisen valvontamekanismiin ja yhteisen kriisin ratkaisumekanismiin. Ensin puhun tästä ensimmäisestä pilarista, koska se on ehkä kaikkein yksinkertaisin tässä vaiheessa. Kyse on siis yhteisestä valvontamekanismista. Toki meidän täytyy vielä yksityiskohtaisemmin pohtia myöhemmin sitä, mikä on toiminut hyvin ja mikä on toiminut ehkä huonommin, huonommin mutta tämä arviointi tapahtuu sitten jonkin ajan kuluttua. Arviointi, arvioinnin toteutamme kertomuksen muodossa – katsomme, mitä on tapahtunut niin toiminnallisesti kuin laadullisestikin. Miten valvonta on siis laadullisesti toiminut. Ja selvää on se, että on vain loogista, että aikanaan tulee myös kritiikin paikkaa, niin että voimme sitten parantaa sitä, mikä ei ole toiminut niin hyvin. Tietenkin meidän täytyy toim- pohtia äh, mekanismin operatiivista puolta. Toivottavasti arviointi, suke, arvioinnista sukeutuu myönteinen. Toki on ollut haastavaa luoda tällainen valvontamekanismi näinkin lyhyessä ajassa. Siihen liittyy erityisiä omintakeisia piirteitään ja olen kuitenkin aika tyytyväinen siitä, että olemme näinkin pitkälle päässeet. Olemme muun muassa luoneet valvontaryhmiä, yhteisiä valvontaryhmiä. Olemme myös toteuttaneet tai pyrki, pyrimme toteuttamaan yhteisiä menettelyitä. Kun me olemme tämän vuoden aikana ää, tarkastelleet tätä kysymystä, niin olemme todenneet, että tässä on monia toimia, jotka ovat luonteeltaan hallinnollisia. Ja siksi Olenkin eh, sitä mieltä, että näitä hallinnollisia taakkoja ehkä tulisi jossain vaiheessa vähän tarkistaa. Meidän täytyy pohtia, miten voimme lieventää hallinnollista taakkaa, ehkä pohtia hallinnollisten tehtävien delegointia, mitä tulee yhteisiin valvontaryhmiin, kuten jo sanoin, pidän niitä myönteisenä asiana, jos toki niidenkin toimintaa ehkä voidaan vielä parantaa sitä, miten ne toimivat yhteen kansallisten viranomaisten kanssa. Kun olemme keskustelleet tästä asiasta, niin yksi kritiikin paikka on tullut esiin, nimittäin se, miten valvontatehtäviä jaetaan. Siihen liittyen parantamisen varaa kyllä on. Tietysti täytyy välttää päällekkäistä työtä eri valvontatahojen kanssa, mikä johtaisi sitten hallinnollisiin kustannuksiin, liiallisiin sellaisiin. Ehkä olisi hyvä vahvistaa kolmen pääjohtajan äh, yhteistyötä tai ehkä äh, voisimme laatia jonkinlaisen rakenteen, jonka myötä nämä kolme pääjohtajaa voisivat tehdä äh, kätevämmin yhteistyötä, voisivat paremmin ymmärtää sitä, mikä on yhteinen valvon, valvonnan yhteinen lähestymistapa. Mitä sitten tulee tämän valvonnan poliittisiin ulottuvuuksiin, niitä olemme arvioineet hyvinkin myönteisesti ja yleisesti ottaen on korostettava sitä, että kun ajatellaan pankkien pääomavaatimuksia globaalistikin, niin se ei ole millään tavalla ristiriidassa sen kanssa, että haluamme myös tukea pankkeja tietyissä tapauksissa. Tietysti täytyy ottaa myös huomioon suhdanteet ja siksi edellytetään parempaa koordinaatiota mikro- ja makrotalouden toimijoiden välillä. Ja on myös syytä korostaa sitä, kuinka tärkeää olisi har, miten, olisi, miten harmonisaatiota olisi vielä vahvistettava, jotta epävarmuus Äh, varmuudesta päästäisiin eroon. Tämä kaikki edellyttää sitä, että tulemme noudattamaan aivan uudenlaista eurooppalaista metodologiaa. Äh, sitäkin ehkä on syytä vielä korjailla siinä vaiheessa, kun tarkastelemme äh, kaiken toimintaa. Sitten kun ajatellaan kattoja niin niihin ehkä on syytä vielä palata, koska ehkä yksi yhteinen katto ei ole hyvä ratkaisu. Meidän täytyy vielä toisen pilarin kohdalla tätä asiaa pohdiskella. Tuen sitä työtä, joka liittyy valvonta normien harmonisointiin, yhdenmukaistamiseen, niin tässä vaiheessa ei, tätä asiaa ei ole ollut mahdollista eikä ole ollut aikaa konkreettisesta analysoida ää, tätä ulottuvuutta, ää, mutta tästä varmaan tullaan ää, toteuttamaan syvällisempää analysointia ja tarkistuksiakin ehkä tultaneen tekemään. Ää, kun ajatellaan vaikkapa tätä niin kutsuttua tanskalaista kompromissia, voi olla, että kaksi äh, oikeuspohjaa olisivat omiaan varmistamaan reilun pelikentän. Äh, tässä mietinnössä korostetaan myös sitä, kuinka tärkeää riskien ähm, puntaroinnin äh, harmonisointi on tärkeää. On otettava huomioon kaikki pankkiriskien muodot Esimerkiksi luottoriski on yksi tällainen, siitä on aika paljon puhuttu, tai tullaan puhumaan vielä siinä vaiheessa, kun päästään tähän kolmanteen pilariin, päästään eteenpäin pankkiunionissa. Se ihan aika syistä hyppään ehkä tässä muutamat mietinnön kohdat yli. Ne liittyvät esimerkiksi SSM, liittyvät esimerkiksi avoimuuteen siihen, mikä on parlamentin rooli tai parlamenttien rooli. Toinen kohta tässä mietinnössäni liittyy yhteiseen kriisin ratkaisumekanismiin. Kaiken kaikkiaan olemme arvioineet aika myönteisessä valossa toistaiseksi tehtyä työtä. Jos kohta vielä myöhemmin voimme porautua yksityiskohtiin. Ja sitten tämä <clears throat> viimeinen kohta, ja, ja tästä keskustelimme myös Hillin kanssa, se liittyy niin kutsuttuun bridge financing-kysymykseen, siltarahoitukseen. Tässä korostetaan sitä, kuinka tärkeä BRD-direktiivi on ja miten tärkeä on hallitusten välinen yhteistyö kriisinratkaisurahaston suhteen. Vielä pari sanaa silta rahoituksesta ja sen toteutettavuudesta. Siitä puhutaan tiedonannossa, joka koskee pankkiunionia. Siitä löydätte tärkeitä havaintoja ja kommentteja, jotka, joiden kanssa, kanssa olen yhtä mieltä. Ja sitten tähän siltarahoitukseen liittyy myös niin kutsuttu backstop-kysymys. Rahoituks, rahoituksen mittakaava on noin on miljardeissa. Tämä koko lainsäädäntöpaketti, koko tämä paketti on kirvoittanut jo erittäin paljon keskustelua, erittäin paljon kiinnostusta ja kyllä meidän täytyy vielä parlamentissa määritellä omia kantojamme norm- tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä. Sitten ihan loppuun vielä haluaisin vedota kollegoihin. Tämä on siis todellakin eh, ensimmäinen mietintö, jossa keskustellaan pankkiunionissa ja haluaisin eh, vielä enemmän eh, korostaa ja keskittyä valvonnan toi, käytännön toteutumiseen. Eli kun me eh, näistä asioista, siis aiemminhan, mm, eh, ja, ja kun me nyt tästä asiasta puhumme, niin on erinomainen asia, että tässä noudatetaan nimenomaan eh, tavanomaista lainsäädäntömenettelyä, mikä tarkoittaa sitä, että me voimme parlamentissa tehdä tähän tarkistuksia niin, että saamme aikaan sellaisen mietinnön ja lain, jonka haluamme, joka ottaa myös huomioon muun muassa pk-yritykset. um, first speaker for the EPP. EPP Balt saa puheenvuoron. Herzlichen Herr Kiitos puheenjohtaja, hyvä Roberto. Kiitos tästä esityksestäsi pankkiunionista. Haluaisin tehdä vain tässä muutaman huomion. Uskakseni tässä täytyy lähteä toimimaan pankki- ja valtioyhteisellä tasolla, joka tarkoittaa sitä, että kansallisetkaan veronmaksajat, veronmaksajia ei korvata eurooppalaisilla. Minusta on erittäin tärkeää, että me mietimme tässä muita toimenpiteitä riskien vähentämiseksi. Minun kannaltani tämä on avainkysymys sitten en ole sitä mieltä, että pankkiunionin uskottavuus äh, saataisiin tällaisen yhteisen backstopin kautta. Bail-in voidaan toteuttaa paljon oikeudenmukaisemmin. Tähän tarvitaan sitovia ja tarpeeksi korkeita ähm, tällaisia menetyspuskureita, ainakin 8 prosenttia tappiopuskureita. Ja sitten hyvä tällainen siltarahoitusmekanismi tarvitaan, jotta saataisiin kannustimia. Sitä tarvitaan siihen, että pankkisektori kussakin jäsenvaltiossa on vastuussa takaisin maksamisesta ja silloin tällainen yhteinen backstop SMMS RMS ei olisi niin tarpeellinen. Ja sitten vielä yksi huomio. Uskon, että toimiva suoja ei, sitä ei saada, talletusvakuutta ei saada yhteisesti, vaan tässä täytyy huolehtia pankkien riskien pienentämisestä. Ja tämän parissa meidän täytyy työskennellä jatkossakin enemmän. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Niin, tein muuten virheen, koska tehän ette ole EPPn varjo. Öö, oikeastaan ensin olisi pitänyt antaa puheenvuoro Eva Pau Novalle Minun virheeni. Öö, nyt annan puheenvuoron teille. Tässä tavallaan etupainotteisesti jo lähestyn tätä toista kierrosta. Kiitoksia puheenjohtaja kiitän esittelijä mietinnöstä. Koordinaattorimme otti esille tärkeitä kohtia tässä Jatkaisin parista avainkohdasta. Haluaisin korostaa niitä tässä yhteydessä vähän samansuuntaisesti kuin tekin puheenjohtaja, kuitenkin puhun lyhyesti. Mielestäni on tärkeää, että kehitämme kolmea pääpilaria pankkiunionissa. Ja tässä puhutaan erityisesti valvontamekanismista ja kriisiratkaisumekanismista ennen kaikkea, sen täydetään yhteisellä talletussuojajärjestelmällä jatkossa. Mitä tulee tähän yhteisen valvontamekanismin, jotta se voi täyttää tehtävänsä Palaut ja pystyy palauttamaan menetetyn luottamuksen kriisivuosien jälkeen ja vahvistaa sietokykyä pankkijärjestelmässä euroalueella, niin äh, valvontamekanismi täytyy kunnolla johtaa Meidän pitäisi olla myös varovaisia, kun rutinomaisesti suuri osa työstä liittyy hallinnollisiin menettelyihin mitä tulee yhteisen kriisinratkaisurahaston, on tärkeää todellakin varmistaa, että se täytäntöön pannaan nopeasti ja varmistetaan riittävä silta väliaikaisrahoitus, jotta yhteinen valvonta saa tarvittavat resurssit silloin, kun se vie työnsä loppuun. Mitä tulee sitten EKPn valvontarakenteeseen, meidän täytyy varmistaa pankkimallin pluralismi EU:ssa samalla välttää eriyttäminen kansallisilla rajoilla. Mitä tulee talletussuojajärjestelmään, tässä ehdotetaan sitä, että edistetään sen suuntaisen lainsäädäntöön, jossa on näitä talletussuojamekanismeja. Meistä se on tärkeä askel. Näin voidaan vahvistaa rahoitusmarkkinoiden vakautta ja heikentää tätä yhteyttä pankkien ja kansallisen velan välillä. Meidän pitäisi varmistaa, että vastuu on tässä johtavana periaatteena. Sitten hiukan enemmän vielä parista muusta kohdasta mietinnössä. Tämä liittyy tähän yllä olevaan rakenteeseen koskien eurooppalaisen rahoitusmarkkinoiden puitteita. Siinä todellakin tarvitaan että sitä, että ne viedään loppuun ja hyväksytään tiettyjä tärkeitä asekokonaisuuksia. Arvopaperitymisasetus ja pääomavaatimusasetuksen muuttaminen, jotta se vastaa pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelmaisen vaatimuksia. Tämän takia haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on löytää laaja yhteisymmärrys ja hyväksyminen näille eri uudistuksille, on paljon, että voimme varmistaa demokraattisen valvonnan, tilivelvollisuuden, vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden toteutumisen. Erittäin tärkeä kysymys. Myös on tärkeää saada paljon poliittista tahtoa, päättäväisyyttä, että nämä aset viedään loppuun, ei vain kansalaisten takia, vaan myös ajatellen koko Euroopan talouden kilpailukykyä. Myös tärkeää on se, että emme anna johtaa itseämme harhaan, kun lainsäädäntökysymyksiä on tässä näin paljon. Täytäntöönpano on hyvin tärkeässä roolissa. Se on paratkaisevan tärkeää. Sitä pitää valvoa tiukasti. Ja tähän liittyy joitakin tärkeitä kysymyksiä joskus ehkä ne tulee vähän ohitettua. Miten voimme käyttää resurssejamme täällä parlamentissa ihanteellisella tavalla, jotta varmistamme sen, että kun valvotaan suurta määrää lainsäädäntötyötä, jota täälläkin hyväksytään, niin että kaikki tehdään kunnolla ja hyvin. Siksi on tärkeää, että parlamentin henkilökunta on hyvin valmistautunut ja pystyy käsittelemään näitä asiakokonaisuuksia. Ja odotan vielä mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne ja parlamentin eri yksikköjen kanssa, kun työstämme tätä mietintöä eteenpäin. Kiitos. Beatrix. Kiitokset. Äh, sitten Beatrice. Ja, vielen Dank, Kiitos äh, puheenjohtaja. Ensimmäinen vuosikertomus pankkiunionista on nyt tässä edessämme ja kiitän teitä siitä mahdollisuudesta, että saamme nyt jo tehdä tähän ehdotuksia tämän lukiessa, niin voin todeta, että me tulemme käyttämään todella pitkälti hyväksymme tätä mahdollisuutta esittää tarkistuksia, mikä ei teitä hämmästyttäne. Ensimmäistä pilarista te puhuitte siitä. Mietinnössä te mietitte EKPn työtä hyvin positiivisesti ja työn toteuttamista. Ja Tämä on mammuttiprojekti, superviranomainen, josta ei ole mitään hyvää tullut. Ja se, että se on nyt operationaalinen ja toimii korkealaatuisesti, korkealuokkaisesti, sitä minä todellakin epäilen. Saksa ei ole tunnot, tun, saksalaiset eivät ole tunnettuja huumoristaan ja hyvästä ilmastosta, mutta taatusti kuitenkin meidän viranomaistemme ja hallinnomme toimivuudesta ja tehokkuudesta. Saksassa kesti kymmenen vuotta, että me saimme pankkivalvonnan toimeen. Eikä meillä ollut niitä ongelmia, joita teillä tässä on erilaisten kulttuurien ja kielten suhteen, kun ne kaikki on lyötävä yhteen. Eli se, että tämä kaikki rakennetaan EKPn yhteyteen, tulee tuomaan tähän enemmän tällaista Baabelin torni-ilmettä kuin pankkivalvontaa. Seuraavassa pankkikriisissä me tulemme sitten kokemaan sen, kuinka tehokasta tämä valvonta on ollut. Toiseen pilariin mietinnössä vaaditaan tällaista backstoppia, ja näistä 50, joka menee 55 miljardin ylitse. Tässä on vaadittu uusia pääomavaatimuksia pankeilta entisten lisäksi, ja tämä nyt ei oikein sovi yhteen. Jos rahasto on liian pieni vakuuksille, niin miten silloin pääomavaatimuksia ei samanaikaisesti vahvistettaisi? Tässä mietinnössä ehdotetaan tätä backstopia myös ESM kautta rahoitettaisiin eli kansallisten veronmaksajien kautta. Minusta nyt vähän tuntuu, että olemme huonosti ottaneet oppia menneisyydestä ja unohtaneet myös tavoitteen. Ei, pankkien kohdallahan ei pitänyt enää puuttua veronmaksajan lompakkoon. Joten ennemminkin tässä pitäisi käyttää viranomaisten kautta valtiollista järjestelmää. Ja sitten kolmanneksi, kolmas pilari, josta puhuttiin myös Lord Hillin kuulemisessa. Saksaksi esitettiin koko ajan tai useasti kysymys näistä talletusvakuuksista. Emme me tarvitse tällaista uudenlaista riskien sosialisointia. Päinvastoin me tarvitsemme riskien avaimuutta. Niiden täytyy olla näkyviä, selkeitä ja se, joka nämä riskit aiheuttaa, sen täytyy niistä myös olla vastuussa. Kansallisten riskien tavallaan varastointi, sehän tavallaan palkitsee ne maat, jotka ovat hoitaneet taloutensa huonosti. Ei ole vaikea ollenkaan ennustella, mihinkä tämä tällainen palkkiojärjestelmä johtaa. Se johtaa nimittäin spekulointeihin, emmekä me sillä tavalla kyllä pääse kriisistä eroon. Ja Saksassa tämä yhteisöllistäminen ei ole asia, josta pidämme ja me haluaisimme mielellämme muuttaa tätä. Thank you, Sylvie Goulart. Kiitoksia, Regula. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän ensinnäkin tästä mietinnöstänne. Mielestäni se on todella tasapainoinen. Sitten jatkossa nähdään, miten näitä tarkistuksia saa tehdä, mutta korostaisin tässä kolmea asiaa. Lähden tästä tästä ensimmäistä asiasta kronologisesti suhteessa siihen, mitä on sanottu. Minua kyllä aina eh, hämmästyttää, kun unohdetaan tavallaan koko euro ja euroalueen olemassaolo ja mietitään, että jollakin välillä pitäisi luoda eh, instituutioita, jotka ovat vahvempia kuin olemassa olevat jäsenvaltioissa, mutta se ajatus, että olisi sisämarkkinat, rahoitusmarkkinat, yhteinen valuutta ilman, että on yhteisen Euroopan alueen instituutioissa on todellakin epäilyttävää hiukan niin kuin small economy mindset, asennautu, asennautu asennoitumista. Sitten vielä toinen yllättävä asia. kun ajatellaan luottamusta kansallisiin tahoihin, me olen tyytyväinen, että valvotaan Euroopan tasolle, koska tätä kautta ehkä voidaan välttää joitakin periaatteista lipsumista, mitä tulee kansallisen valvonnan tason. Sitten yhtenäiset yhtäläiset toimintamahdollisuudet, jotta pitkälti tarkasteltaisiin kokonaisuudessaan koko euroalueita, niin että euroalue ei sirpaloida ja eikä myöskään jaeta rahoitusmarkkinoita 28. Tämä on ensimmäinen asia, jota pitäisi korostaa ehkä hiukan enemmän tässä mietinnössä se on olemassaolon edellytys yhdessä valvontaelimellä. Sitähän ne kaikki ole ymmärtäneet. Sitten harkinnan varasta SSMssä valvontaelimessä. Tässä kannattaa varmasti muistuttaa myös siitä, että me halusimme silloin, kun tämä tekstin laadimme, antaa eurooppalaiselle valvojalle aika laajat toimivaltuudet harkita itse tilannetta. Ja mielestäni tämä tuntuu oikeammalta kuin se, että yritetään määritellä liikaa sääntöjä etukäteen näihin teksteihin, jotka jäävät voimaan pitkäksi aikaan. Tietysti on tasapainoa Äh, rahoitusvakauden, rahoituksen vakauden ja mm, vakausvalvonnan väliltä. Korostan tässä keskustelussa ei pidä mitenkään kiistääkään, mutta olen sitä mieltä, että tähän mennessä ainakin tämä harkintavalta ilman sitä on käytetty, sitä ei ole käytetty asianmukaisella tavalla vielä. Sitten kolmas asia, joka on tärkeä tässä mm, omassa mietinnössäni, niin ehkä voisimme sanoa hiukan enemmän siitä, mitä on päätetty globaalilla kansainvälisellä tasolla, kuten nämä TELA-kysymykset, kokonaistappion kestokyky ja miten tämä vaikuttaa yhteisen valvontamekanismiin ja valvojaan, jonka tavalla tai toisella pitää näkyä myös globaalilla tasolla. Ehkä vielä johdonmukaisuudesta globaalin ja Euroopan tason välillä, tai siitäkin voitaisiin ehkä sanoa jonkin verran enemmän, mutta muun osalta uskon puheenjohtaja, että te olette määritelleet raamit hyvin tätä ja seuraavaa mietintää varten tyydyttävällä tavalla, jolloin olemme kovasti tyytyväisiä siitä, että voimme tehdä yhteistyötä ja vielä hiukan parantaa tätä, jos se vain on mahdollista. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, Fabio Maasi. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, ich vertrete. Äh, kiitos äh, puheenjohtaja. Minä edustan ryhmäni varjoesittelijä. Kiitokset Robertolle tästä mietinnöstä. Meillä on erittäin tärkeää, että pankitkin, pankkien täytyy voida mennä konkurssiin ilman, että talousvakaus järkkyy ja johtaa veronmaksajien suurempiin kuormituksiin. Sen vuoksi tarvitsemme tätä rakennemuutosta pankeissa ja olisimme iloisia, mikäli tämä heijastuisi vielä vahvemmin tässä mietinnössä ikään kuin parlamentin tehtävänä. Mitä tulee pankkivalvontaan, tässä on kaksi asiaa, 24 ja 25 saksalaisessa versiossa, jossa mainitaan muun muassa kohdassa 5 jossa jaetaan tehtäviä ja, ja, ja kompetensseja, jossa täytyy olla myös, tässä täytyy erottaa valvonta. Me olimme hieman äh, skeptisiä siitä, että EKP tässä olisi valvoja, koska tästä voi tulla tällainen intressiristiriita, jos äh, valvoja on sama. Ja meillähän on ollut EKP:ssa jo sisäisiäkin eturistiriitoja. Ja sen vuoksi olisimme iloisia, jos tätä intressi ristiriitaa voitaisiin hieman vahvistaa. 24, jossa EKP pitää hyvänä sitä, että se ähm, äh, raportoi parlamentille. Me olemmehan me tässäkin jo nähneet aikaisemmin, että tässä on ongelmia niissä asiakirjoissa, joita me olemme saaneet näissä reading roomeissa, erillisissä äh, tiloissa kun olemme saaneet informaatiota, joka on liittynyt johonkin erityisen informaation tiettyihin luottoihin. No, tämä on nyt sanottu hyvin diplomaattisesti, jos sanotaan, että parlamentin kapasiteetti arvioida tätä, että sitä pitäisi parantaa, niin emme me nyt ole täysin tyytyväisiä vielä sen suhteen, mitä me olemme saaneet asiakirjoja. Sen lisäksi uskomme, että olisi hyvin tärkeää, ennen kuin parannetaan pääomaa kiintiöitä, että myös aktiivisemmin keskityttäisiin myös osinkoihin ja osinkojen jakoon. Ja sen lisäksi meidän mielestämme hyvin tärkeää, kuten aina kun käytetään verorahoja, kun niitä on käydä, jota me haluamme välttää näissä tilanteissa, että silloin olisi myös julkisella vallalla oikeus valvoa. Ei voi olla niin, että veronmaksajat ovat vastuussa, mutta kuitenkaan äh, julkisella vallalla ei ole minkäännäköistä valvontamahdollisuutta. Kiitos. Thank you, Sven Giegold. Kiitoksia, ja Sven Giegold. First of all, um, uh... Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää olen yhtä mieltä kunnianhimoisista tavoitteistasi tässä mietinnössä. Eli sen sijaan, että avaisimme maaperää kaikenlaisille erimielisyyksille ja mielipiteille siitä, miten pankkeja täytyy säännellä. Ja sen sijaan, että toistettaisiin jokainen poliittinen keskustelu, joita muilla foorumeilla käydään, tai sen sijaan, että puhuttaisiin euron yleispätevyyksiä Euroopasta ja niin edespäin, niin se olisi ihan hyödytöntä. Me tekisimme karhunpalveluksen kansalaisille, jos me emme ottaisi vakavasti tätä asiaa, eli sitä, että haluamme valvoa ja pitää tilivelvollisena niitä rakenteita, joita meillä on. Ja tämä on mielestäni tavoite, ja voinemme olla yhtä mieltä varjoesittelijöidenkin kanssa siitä, että meidän tulisi olla selkeällä vesillä siitä, mitä tilivelvollisuus on, minkälaista linjauskeskustelua täytyy käydä, ja täytyy myös ottaa huomioon se, mitä aiempana, aiempina vuosina on tapahtunut. Se, mitä tässä lyhyessä ajassa on saatu aikaan, on kyllä saavutus pankkiunionin suhteen. Me tiedämme, minkälaisia rajoitteita on ollut. Jotkut kollegat ovat niistä puhuneetkin. Jos nyt ajattelemme tosielämän ongelmia, niin sanoisin, siis ongelmia, joita tässä ajanjaksossa on tullut esiin, niin yksi on ainakin se jännite, joka vallitsee valvojien roolin ja toisaalta keskuspankin roolin välillä puhuttaessa Kreikasta. Mm, joissain kohtaa, tai monessakin kohtaa nämä kaksi roolia on tavallaan sekoitettu. EKP on osa näitä instituutioita niin sanottuja, ja toisaalta tiettyjen merkkien ajoitus, eli niiden merkkien ajoitus, joita annettiin Kreikalle, mm, olivat ristiriitaisia, ja rahoitus jatkui pankeille siitä huolimatta, että monet pankit olivat lähellä vararikkoa tai olivat jo varattomia. Ja siksi meidän täytyy kiinnittää huomiota myös erityisesti rahapolitiikkaan ja mahdollisiin eh, eturistiriitoihin, joihin Fabiokin jo kiinnitti huomiota. Toinen tärkeä kysymys on tämä oikeasuhteisuuskysymys. Haluaisin, eh, että puhuisimme selkeämmin tästä asiasta. Toistaiseksi koko pankkiunionilta puuttuu selkeä selkeää osvittaa siihen liittyen. Meillä on joitain suuntaviivoja, mutta laista jos puhutaan, niin meillä on, tilanne on vielä sekava. Meillä on yksi, yhdet säännöt, jotka liittyvät pankkeihin, mutta sitten taas toisaalta niihinkin liittyen on poikkeuksia. Ja tämän saman otsikon alle kuuluu se, miten globaalit kirjanpitostandardit otetaan huomioon valvonnan yhteydessä. Eli kun me laadimme lain EKPlle, niin siinä sanottiin aivan selkeästi, että EKP ei saa ää, tuupata pankkeja IRFS-regiimin suuntaan, mutta EKP on kuitenkin niin tehnyt ja edelleenkin tekee raportoidessaan, raportoidessaan raportointikäytännöissään ja saman hengen mukaisesti aikovat toteuttaa aika monimutkaisen eurooppalaisen luottorekisterin. Kukaan ei ole pystynyt minulle vielä selittämään sitä. Kukaan ei ole pystynyt selittämään minulle, miksi on tarpeen kerätä jopa sata ää, ää, tietoa tai dataa kustakin luotosta, jotka ovat aika vähäisiä. Kukaan ei ole pystynyt minulle tätä selittämään ja siksi pyytäisinkin apuanne. Me emme voi sallia sitä, että EKP tekee tällaisen päätöksen ennen kuin olemme käyneet vakavaa keskustelua Lautenschlägerin kanssa asiasta. Eli ennen kuin tämä päätös tehdään, täytyy käydä vakavaa keskustelua nimenomaan tässä parlamentissa ja pankkiunionin työryhmässä. Emmekä voi hyväksyä sitä, että tämä keskustelu käydään vasta sen jälkeen, kun EKPn tulokset on julkaistu. Tiedän, että sihteeristö tekee parhaansa, mutta minä en ole vielä kuullut mm, vahvistusta tähän asiaan. Mielestäni on myös tärkeää, että valvojan tulisi tarkastella myös sitä, minkälaisia riskejä liittyy siihen, että tiettyjä liiketoimia siirretään toimijoille, jotka eivät kuulu pankkiunionin toimialaan. Eli nyt kun meillä on tiukempaa sääntelyä ja valvontaa, niin esimerkiksi varjopankki maailman toimijat pyrkivät tekemään näin. Ja meidän tulisi pyytää keskuspankkia raportoimaan tästä asiasta siitä, miten mittava tällainen liiketoiminnan siirtäminen on varjopankkitoimintaan. Ja olisi hyvä kuulla myös ehdotuksia, joilla puututtaisiin epätasaiseen pelikenttään. Ja ihan lopuksi sanoisin, että meillä on aika paljon täytäntöönpano-ongelmia pankkiunioniin liittyen. Te viittasitte joihinkin niistä. Minun oma arvioni, joka liittyy sap on kyllä negatiivisempi kuin se, jonka te esititte ja josta puhutte mietinnössänne. Minä muistan, että SAP oli tarkoitus raportoida parlamentille eh, säännönmukaisesti kehityskuluista. Minä en ainakaan tällaisia raportteita kertomuksia ole nähnyt. Ja toisaalta kun puhutaan eh, tästä backstop-toiminnasta, niin toistaiseksi se ei ainakaan toimi. Eh, jo, eli jos <coughs> pankki, pankista tulee maksukyvytön ja se tarvitsee rahaa, niin se pyytää jäsenvaltion tai muiden pankkiunionin pankeilta rahaa, ja tämä on ehkäpä prosyklistä, eikä tällainen menettely ollut meidän mielessämme, kun me tästä asiasta neuvottelimme. Ja me olemme nähneet myös ongelmia toisen tason lainsäädännön suhteen. Viipeitä on ollut ja täytäntöönpano-ongelmiakin on. Eihän se tietenkään valvojan vika ole. Se on pikemminkin lainsäätäjien vika, ja erityisesti komission vika. Eli täytäntöönpano Stakin tulisi keskustella tässä mietinnössä. Ja odottelen hyvää yhteistyötä. Marko Va- Kiitoksia, hei Marko Valli. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä luin hyvinkin kiinnostuneena tätä mietintöä ja täytyy sanoa, että olemme samoilla linjoilla ja on erittäin tärkeää, että tämä järjestelmä, joka nyt on, jota nyt ollaan luomassa, tämä yhteinen pankkiliitto, se on unioni, se on aika hauras vielä, eikä välttämättä ole valmis erilaisille shokeille. Ja aivan kuten Guen ja vihreiden kollegat sanoivat, niin olisi tärkeää, että erotettaisiin pankkitoiminta, siis terve pankkitoiminta vähemmän kestävästä pankkitoiminnasta. Ja täytyy myös ö, ottaa huomioon, mitä tapahtuu, jos tulee systeemisiä ö, shokkeja. Ja olen myös samaa mieltä tästä varjopankkijärjestelmästä, siitä mitä edellinen puhuja sanoi. Ö, muutama esimerkki siitä, miten pankkiunioni ö, ja on, miksi pankkiunionia ei vielä ole tehokas. ensin Ensinnäkin kun ajatellaan yhtenäistä äm, valvontajärjestelmää ja yhteistä kriisien ratkaisujärjestelmää, niin ne ovat edenneet eri tahtiin. Ää, äh, äh, SSM ja SRM hän tulevat voimaan eri tahtiin ja siksi tähän saattaa liittyä eturistiriitoja. Tulisi vielä korostaa sitä, että kuinka tärkeää selkeä metodologia olisi. Me olemme nähneet aiemmin, sit, kuinka sellaisia pankkeja on rangaistu, jotka ovat käyttäneet tiettyjä pankkiinstrumentteja reaali, reaalitalouden ähm, rahoittamiseksi. Ja sitten on sellaisia pankkeja, jotka eivät ole myötävaikuttaneet millään tavalla. Mitä sellaisille pankille, kuten vaikka Deutsche Bank, Bankille, äh, tapahtuisi, jos äh, sen varat eivät riittäisi äh, luomaan sellaista rahastoa, joka olisi valmis toimimaan kahdeksan vuoden kuluttua ehkä ja sitten ajattelen niiden pank- italialaisten pankkien pelastamista, jotka nyt ovat olleet viime aikoina pulassa esimerkiksi Ferraran pankki. On tärkeää, että kun me tällaisen yhteisen kriisinratkaisumekanismin haluamme luoda, niin se myös sitten toimii. Nämä pankithan kuitenkin, josta juuri puhuin, jotka ovat vaikeuksissa olleet, edustavat vain ehkä yhden prosentin koko Italian talletusvaroista. On tärkeää, että voimme taata sen, että tämä järjestelmä toimii. Siksi meidän täytyy esittää konkreettisempia ja kunnianhimoisempia toimia ja tavoitteita on tärkeää, että luomme sellaisen pankkijärjestelmän, joka voi tiukan paikan tullen ö, suojella itse itseään. Ö, mehän maksamme vieläkin edellisen pankkikriisin seuraamuksesta. Thank you. Kiitoksia. Ehkä Pervans Peressa nyt puheenvuoron, koska muita puhujia näy. Kiitoksia puheenjohtaja esittelee tästä keskustelusta. Tämä on tärkeä hetki Ekonille käsitellä sitä, miten pankkiunioni nyt toimii. Tietysti pitäen mielessä, mitä siis Daniel Nui, joka kerta sanoi, kun tulee tänne käymään, kertoo esimerkiksi, miten edelleenkin täytyy pyrkiä harmonisoimaan tai vähentämään eroja kansallisissa säännöissä, jotka heikentävät mm, yhteistä valvontaa. Minun mielestäni tämä tyyppisessä kysymyksessä meidän pitäisi kuitenkin suosia arviointia ajatellen sen vaikutusta, miten se vaikuttaa lisäarvoon, mitä lisäarvoa tästä järjestelmästä saadaan aikaan, jonka olemme perustaneet. Meidän pitää auttaa Euroopalle silloin, kun he neuvottelevat Äh, esimerkiksi näistä TELAK-säännöistä ja niiden täytäntöönpanemisesta, koska nyt ollaan sellaisessa vaiheessa mielestäni, jossa on saatu aikaan varsin myönteisiä edistysaskeleita meidän kannaltamme katsottuna, mutta mielestäni tämä väline mm, vaikutusarviointi, tätä käytetään monilla muillakin alueilla, niin nyt meillä on sellainen vaikutelma, että meidän valiokuntamme yhteydessä sitä tuskin uskalletaan edes käyttää. Ja monet miettivätkin, Pitäisi, olisiko tämä teela kokonaistappioiden äh, sietokyky, miten sen pitäisi näkyä, miten tehtiin Emrellin kohdalla aikaisemmin ja jälleen kerran, kun ajatellaan rahoitusjärjestelmän kykyä täyttää tehtävänsä. Ja sitten minusta tuntuu, että näissä ajankohtaisissa kysymyksissä on kaksi kriittistä kohtaa. Ensinnäkin miten tämä järjestelmä, jonka pitäisi tulla voimaan ensimmäinen tammikuuta 2016, miten se käytännössä toimii, huomaan, että ette ole korostaneet tätä aikataulua luonnoksessa ehkä pitäisi muistuttaa tästä päivämäärästä ensimmäinen tammikuuta 2016 ja muistuttaa, että kaiken pitää olla kunnossa siihen mennessä, ja kun ajatellaan hallituksen tekemiä sitoumuksia asiasta. Ja sitten vielä kolmas pilari. Oletan, että paljon tarkistuksia tullaan tekemään. Kuitenkaan tämän mietinnön yhteydessähän meidän ei pidä ennakoida sitä keskustelua, jota sitten taas tullaan käymään komission ehdotuksen pohjalta. Minusta tuntuu, että tässä vaiheessa kolmannen pilarin kohdalla on tärkeää muistuttaa, että kolmas pilari kuuluu pankkiunionin sisämä talletussuojajärjestelmä ja liittyy niihin sijoitu- sitoumuksiin, jotka ne tekivät, jotka suostuivat edetä kahdessa aikaisemmassa pilarissa menestyksekkäästi. Ja vielä ehkä muistuttaisin yksinkertaisesti siitä, että kokemus on osoittanut kahden aikaisemman pilarin yhteydessä sen, että jos lykätään lainsäädäntöä ja ajatellaan niin, että on muita tärkeämpiä asioita ensin, niin tämä joskus johtaa meidät kaoottisempaan tilanteen kuin olisi ennakoitukaan tai luultukaan, että nyt on todellakin hetki käsitellä päättäväisesti komission ehdotusta ja tässäkin ehkä pitäisi määritellä aikataulupuitteet, jotta tätä kautta voidaan käydä keskustelua myös pankkiunionin kolmannesta pilarista. Ja onnistuttaisin siinä. Thank you. Uh... Kiitoksia, muuta puhujaa ei nyt näy, joten haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, kaikkia kollegoita puheenvuoroista, kommenteista. Odottelen todellakin hyvää yhteistyötä kanssanne, toivottavasti tarkistuksia ja kompromisseja ähm, saadaan. Ja korostaisin vielä kerran liittyen siihen, mitä Sven sanoi, että äh, minunkin aikeni ovat samansuuntaiset kuin Sven puhui. Ja minä vetoan nyt jäseniin. Meillähän tulee olemaan jatkossa monia mahdollisuuksia keskustella konkreettisista lainsäädäntöehdotuksista, joten en usko, että meidän tarvitsee pääsee yleisiä me enää tästä mietinnöstä esittää. Tämän mietinnön lisäarvo on se, että haluamme äh, valvoa ja pitää äh, tilillä sitä järjestelmää, jota haluamme puolustaa. Tästä on tietysti paljon sanottavaa ja puhuttavaa. Äh, no, aikakin tässä Äh, rientää ja samoin tilaa, äh, tilarajoitekin on ihan fakta, kun näitä mietintöjä laatii. En voinut ihan kaikkia kirjoittaa auki. Kun ajatellaan pankkien monimuotoisuutta, äh, sitä tulee tukea ja sitä korostan myös mietinnössä, niin olen iloinen, että te Ponova puhuitte asiasta. Tietysti tätäkin voidaan vielä yksityiskohtaisemmin käsitellä ja liittää itse siihen, mistä Giegold puhui, eli oikeasuhteisuudesta. Eli tulisi pohtia sitä, miten näitä kahta elementtiä voidaan vielä parantaa niin, että voimme turvata pankkien monimuotoisuuden, mutta voimme myös varmistaa reilun toimintakentän kaikille. Tämä liittyy myös erääseen toiseen asiaan, josta Bali puhui. Hän kritisoi mietintöä No, kohdassa 21 kuitenkin ihan tasan tarkkaan sanotaan, että meillä ei ole riittävästi kapasiteettia mitata muita riskejä kuin luottoriskejä. Eli olen yhtä mieltä kanssanne. Meidän tulisi SSMlle yhteiselle valvontamekanismille teroittaa sitä, että kaikkia riskejä tulisi voida mitata. No, edellyttääkö tämä sitten pankkien e, erittelemistä? No, tämä on hyvä keskustelu. Ja muissakin asiakokonaisuuksissa olemme niistä puhuneet, mutta tämän mietinnön tehtävä ei nyt ehkä ole porautua tällaisiin asioihin, vaan tässä puhutaan nimenomaan valvonnasta. No, kaikki tietysti saavat ihan vapaasti esittää tarkistuksia, mutta minusta se olisi vähän hölmöä, kun meillä on muitakin lainsäädäntöehdotuksia. Eli olisi hölmöä puhua samoista aiheista useassa eri keskustelussa. Tämä muuten pätee myös edisiin. Minun näkemykseni ei tämä tästä välttämättä olla yhtä mieltä, mutta tämä valvontamekanismi on oleellinen pankkiunionin elementti. Ja nyt meillä on lainsäädäntöehdotus siitä, miten sitä voitaisiin täytäntöönpanna. Ja meillä on nyt asiakirja, <clears throat> jonka parissa teemme työtä, eikä tätä keskustelua kannata ehkä käydä päällekkäin useissa mietinnöissä. kollega Vatstorkille sanon, että en minä mitään backstop-ehdotusta ole keksinyt. Eli jos pitää mennä yli 55 biljardin, se oli Ecofinin mietin päätelmissä ja komission tiedonannossa, joka koski pankkiunionia. Eli tällainen yhteinen backstop ei se ole minun keksintöni. Kannattaa pitää tämä mielessä, koska Minusta on ehkä hiukan ideologista ajatella, että pärjäisimme ilman backstop-menettelyä. Tietysti yhteinen valvonta on sitten toiminut hyvin, jos sitä ei tarvitse käyttää. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö yhteistä backstopia tarvittaisi. Ehkä voimme vielä tarkistuksien kautta tehdä tähän parannuksia samoin kuin valvontamekanisminkin. Ja mitä tulee siltarahoitukseen, minä olen yhtä mieltä niiden kriittisten huomioiden kanssa, joita täällä on esitetty. Tietysti me voimme olla vain tyytyväisiä siihen, että asiasta keskustellaan ja siitä saatetaan saada, siitä saatetaan saada aikaan yhteisymmärrys. Voisi olla muitakin vaihtoehtoja. No, Äh, nyt puhumme kuitenkin äh, siltarahoituksesta Big äh, Bridge Financing-menettelystä. Se on eri asia kuin backstop. Backstopia käytetään sitten, jos pitää mennä yli 55 miljardin siltarahoitusta sitä ennen. No, kuten jo aiemminkin sanoin, niin olen iloinen voidessani nähdä, että se, mitä komission tiedonannossa sanotaan, on suurin piirtein saman suuntaista kuin minun mietintöni jos kohta jäsenvaltiot eivät välttämättä ole yhtä mieltä. No, minä pelkään kuitenkin, että siltarahoitusmekanismi ähm, ehkä jää puutteelliseksi. Silloin siitä voi tulla ongelma. Kun ajatellaan PRDn ähm, ja hallitusten välisen sopimuksen toteuttamista, niin niiden osalta olen myönteisellä kannalla. Varmasti aikataulua noudatetaan ja syksyyn mennessä saamme yhteisen kriisin ratkaisurahaston. Sitten Goulart esitti aika hyvän huomion. Olen yhtä mieltä kanssasi siitä, että rahoituksen fragmentoituminen yleisesti ja kansallisen harkintavallan toteuttamismahdollisuus on hyvä asia, sitä tulee kehittää. Ja kyllähän koko tässä paketissa on hyviä ehdotuksia, jotka liittyvät rahoitusfragmentaation setvimiseen tietysti tapauskohtaisesti. Kyllä meidän täytyy tätä vielä tarkastella, se on totta. Ja yleisesti ottaen tämä rahoitusfragmentointi rahoituksen fragmentoitumisongelma on tärkeä ongelma. Uskon kuitenkin, että saamme aikaan hyvän tasapainon sääntöjen ja oikeasuhteisuuden välillä. Valvontahan edellyttää myös ymmärtämistä ja dialogikykyä. Se on yksi sellainen valvonnan elementti, jota vielä voidaan parantaa. Ja sitten jos menisin näihin yleisiin huomioihin, niin Bastorp sanoi, että meni kymmenen vuotta, Saksassa meni kymmenen vuotta ennen kuin valvonnasta tuli tehokasta. Se, että yhdessä vuodessa me olemme täällä päässeet näin pitkälle, niin sehän on vain omiaan, tai siis sehän tarkoittaa vasta, että voimme arvioida asiaa myönteisesti. Ei se vielä täydellinen ole, mutta toivottavasti minun mietintöni antaa hyvän pohjan Ähm, jatkokeskustelulle. Siinä on saatu aika hyvä tasapaino toisaalta sen välille että arvostamme tehtyä työtä, mutta myös korostamme niitä seikkoja, joita täytyy vielä parantaa. Eli kritiikkiäkin esitämme. Tulemme tarkkaan lukemaan tarkistuksia ja toivottavasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä niin, että saamme laajan yhteisymmärryksen niin pian kuin mahdollista. Teelak oli asia, joka huolestutti monia arkaluontoinen kohta. CRAsta keskustellaan vielä myöhemmin, mutta on hyvä, että tässä, tämänkin mietinnön kohdalla pyrimme jo korjaamaan joitain elementtejä. Tämä on mutkikas asia, on vaikea arviota tätä asiaa. On tärkeää pohtia, miten tällainen lakisääteinen subordinaatio mahdollistetaan jatkossa. Ja tietysti lainsäätäjien, yhteislainsäätäjien oikeus on tehdä tarkistuksia. Niin, ehkäpä tässä, tässä vaiheessa voinkin katsoa puhuneeni riittävästi. Kiitän vielä kerran ja odottelen tarkistuksia. Niiden takaraja on 10. joulukuuta kello 17. Niitä tarkastellaan 11. tammikuuta, 25. tammikuuta äänestetään ja sitten täysistuntoon päästään vissiinkin maaliskuussa, mutta nähtäväksi jää. Ehkä jopa aiemminkin. Kiitoksia kovasti. Ja nyt menemme seuraavan kohtaan esityslistalla. EKPn vuosikertomus. Notis Marias on esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään me tulemme puhumaan tarkistuksista, joita on tehty. Ensinnä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, samoin sihteeristöä edelleen kaikkia niitä, jotka ovat yrittäneet auttaa meitä löytämään kompromissitarkistuksia, koska 283 tarkistusta on tullut. Meillä on ollut jo kolme kokousta varjoesittelijöiden kanssa, sihteeristön kanssa ja, ja sanoisinkin, että olemme 80 prosenttisesti tehneet sopimuksen näistä tarkistuksista. Kompromissitarkistuksia on 17. Niistä uskoakseni kolme tai neljä kompromissitarkistusta ovat hiukan hankalia ja haluaisinkin kuulla varjoesittelijöiden mielipiteet niistä. On seitsemän itsenäistä erillistä kohtaa, joiden kohdalla pitää tilanteet tarkastella sitten johtosan kappaleista suurin piirtein olemme jo sopineetkin. Näin meillä on ollut tilaisuus todennäköisesti viedä loppuun teksti, tai ainakin tänään siitä voimme nyt keskustella. Tässä tekstissä otetaan myös huomioon kollegojen huomiot. Haluaisin sanoa, että alkuperäisen ehdotukseni mukaisesti minä halusin pitää kiinni aikataulustamme. Silloin tästä pitäisi äänestää tämän vuoden lopussa, joulukuun lopussa, ja tämän takia olen tämän mietinnön ajoissa jättänyt herra Draghi tietenkin kertoi tässä meille, että hänen aikataulunsa mukaisesti täysistokeskustelu ja äänestys onnistuisi vasta ensi vuoden helmikuussa. Joten, niin kuin varjoistelujen kanssa sovimme, niin emme siis äänestäkään huomenna tarkistustuksesta, vaan lykkäämme tämän myöhäisempään ajankohtaan. Puheenjohtaja, päivämäärä on oikeastaan kaksi. Ensimmäinen 11. tammikuuta 2016 ja kuulin teiltä, että meillä on 11. tammikuuta kokous. Silloin voimme puhua myös tästä mietinnöstä. Sitten toinen päivämäärä jos koordinaattorille tämä ei sovi, ja tämä on tuloskeskustelun lopussa, se oli sitten 7. joulukuuta. Siinä tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää todella yhdessä nyt ponnistella, jotta onnistumme äänestämään jo ensi viikolla joka tapauksessa. Pääkohdat mietinnössä tulivat jo viime keskustelussa esille. Otan vain muutama tässä esille. Ensimmäinen liittyy äh, säästöpolitiikkaan, leikkauspolitiikkaan. Mielestäni on tosiasia, että nämä, tämä säästöpolitiikka on vielä pahentanut kriisiä. Säästötoimet eivät tarttuneet perusongelmiin, kuten työttömyyteen, eikä myöskään velkakriisi tästä ratkennut, joka oli vallalla joissakin osavaltioissa, erityisesti Kreikassa, missä velka ei enää ole mitenkään hallittavissa. Sitten toinen kysymys, mitä me voimme tehdä, jotta voimme kääntää asetusta 272 vuodelta 13, joka antaa meille tilaisuuden tutkia, minkä takia velka on noussut tälle tasolle ja kuinka päädyimme tällaiseen tilanteeseen jossakin jäsenvaltiossa. Kolmas kohta, josta keskustelimme ja odotan tietenkin kommentteja kohta kollegoilta. Tämä liittyy siihen, että olisi harjoitettaisiin jonkinlaista seurantaa koskien Euroopan parlamentin tekemiä päätöksiä helmikuulta 2014. Ne koskivat sitä, miten Troikka on toiminut. Tämä tietysti sisältää myös EKPn toiminnan. Euroopan keskuspankin. Tähän liittyy yksi kysymys, ja se mainitaankin mietinnössä, että me haluaisimme saada sellaisen Euroopan keskuspankin toiminnan, joka sopisi yhteen yhteisen tuomioistuimen päätös, päätöksen kanssa. Haluaisimme avoimuutta suhteessa EKP täältä parlamentista. Me haluaisimme demokraattista vastuuvelvollisuutta, tilivelvollisuutta. Sitten mitä tulee tähän likviditeettikysymykseen. Mielestäni kävimme tärkeää vuoropuhelua muiden kollegojen kanssa tästä. Mietinnössä otetaan esille myös arvopaperiosto-ohjelma. Se on yritys, EKPn yritys saada inflaation lähelle 2 prosenttia. Tapa, jolla se vaikuttaa talouteen, tapa, jolla PK-yritykset voivat saada rahoitusta. Samoin tämä vaikuttaa suurempien ja pienempien yritysten rahoituseroihin. Tässä pääkohdat mietinnössä jätin keskustelusta pois nämä vaikeammat kysymykset, niissä haluan kuulla vielä tarkemmin kollegoja. Ja lopuksi tietenkin haluaisin myös ottaa esille omat näkemykseni. Kiitoksia. Thank you. Uh, on the devotee... Kiitoksia. Niin 7. joulukuuta on ainoa mahdollinen äänestämispäivä, jotta meillä on mahdollisuus keskustella äh, Draagin kanssa tästä asiasta. Kai te olette tietoisia, että näin on. Ja siksi meidän täytyy yrittää. No ehkä me voimme käydä lopuksi tämän keskustelun tästä päivämäärästä olen maininnut täällä jo niin monia päivämääriä. Sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Chairman, first of all, I'd, I'd like to thank the rapporteur and my fellow shadow Kiitos, äh, haluaisin kiittää sihteeristöä ja muita kollegoita ja varjoesittelijöitä siitä, että olette kaikki yrittäneet löytää kompromisseja. Minusta on erittäin tärkeää, että me jatkamme tässä rakentavassa hengessä ja olen samaa mieltä kompromisseista, joita suuri enemmistö voi, voi kannattaa. Vain laajasti tuetulla mietinnöllä Euroopan parlamentti voi tehdä äänensä kuulossa, ku, kuultavaksi. Olen samaa mieltä monista kompromisseista, että ne ovat matkalla kohti oikeaa suuntaa. Erityisesti olen tyytyväinen tästä tasapainosta, joka nyt muotoutuu esimerkiksi talouden tasapainoon ja EKP-rooliin mutta enemmän työtä on mielestäni tehtävissä vielä kompromississa, jossa puhutaan välttämättömästä budjettikonsolidoinnista ja uudistuksista monissa jäsenvaltioissa, samoin kuin mitä tulee EKPn roolin Troikassa, on selvää, että meidän täytyy tässä vielä kattaa tiettyjä kysymyksiä tulevissa varjoesittelyiden kokouksissa. Sitä huolimatta olen täysin vakuuttunut siitä, että tällä rakentavalla asenteella tulee olemaan mahdollista löytää tasapainoisia kompromisseja, joita suuri enemmistö voisi tukea. Olen samaa mieltä tästä esittelijän ehdotuksesta, että äänestettäisiin myöhemmin, äänestettäisiin myöhemmin mutta kuitenkin mielestäni tämä työ pitää viedä päätöksiä mahdollisimman nopeasti. Kostas Mavridis. Kiitoksia, Maritas. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää Nordis Marias laadukkaasta mietinnöstä. Haluan kiittää häntä myös ponnistuksista löytää kompromisseja. Tämä pätee myös muihin kollegoihin ja sihteeristöön. Olemme melkein maalissa, mutta emme vielä, mutta melkein. Sosiaalidemokraatteina meille tulee mieleen tiettyjä tärkeitä kysymyksiä, joista nyt puhun lyhyesti. Ensinnäkin kun komissio viime viikolla julkaisi, ehdotuksen, julkaisi ehdotuksensa talletustakuista, niin se pitäisi kyllä mainita tässä mietinnössä. Me olemme ryhmässämme peräänkuuluttaneet tällaista jo pitempään, ja siksi olisi hyvä, jos ennen kuin pankkiunioni toteutuu, niin tar- meidän täytyy nyt korostaa talletustakuiden tärkeyttä. Toinen kohta kompromissiin tämänhetkisestä au, kuilusta niiden tukien välillä, joita annetaan pk yritykselle ja niiden, joita annetaan suurille yrityksille, niin olisi hyvä, jos viitattaisiin tarpeeseen edistää sosiaalista taloutta. Tulisi tehdä ero tuottoa tai voittoa tekevistä ja ei-voittoa tekevistä yrityksistä. Niiden välille tulisi tehdä ero. Ja keskusteluissa tein tämän kantani kyllä selväksi. Ja huomenna muuten aion järjestää tapahtuman, olette tervetulleita sinne neljältä iltapäivällä. Siellä käsitellään juuri tätä kysymystä. Siis sääntelyympäristöä, joka liittyy toisaalta voittoa tuottaviin, toisaalta ei voittoa tuottaviin järjestöihin. Ja sitten lainoista. Mielestäni on, ää, se, on aivan, se, on, se on tärkeä kysymys, koska ää, velka on edelleenkin suuri ää, ongelma unionissa. Ää, kymmenen jäsenvaltiota ja kuusi eurovyöhykkeen ää, jäsenvaltiota ovat valtiota, joilla on yli kymmenen prosentin, jopa 40 prosentin ongelma Kyse on siis näistä niin kutsutuista non-performing lainoista. Esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa ja Kreikassa tämä on ollut ongelma. Tähän liittyvää aloitetta tulisi tukea, ja tulisi sisällyttää myös mietintöön. Ja lopuksi olemme sitä mieltä, eikä tästä tarvitse monta sanaa sanoakaan, S- ja D-ryhmän kanta on se, että tiukkuuspolitiikka ei ole ratkaisu niille maille, joissa velkataakka on suurin. Ja sitten tästä äänestysaikataulusta sen verran, että olen yhtä mieltä kanssanne, keskustelemme tästä myöhemmin. Kiitos. Gulaa. No, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijä hänen tekemästään työstä. Mielestäni pitää pitää mielessä montakin asiaa samalla. Varmasti tässä onnistutaankin, vaikka joudumme lykkäämään äänestä, niin kuin te sanoitte, mutta monta asiaa pitää pitää mielessä siis. Tämä mietintö koskee toisen toimielimen tekevää työtä, eikä kyse ole vähäisimmistä, mitä Euroopan keskuspankista. EKP on instituutio, joka on vastuussa rahapolitiikasta, ja se on sen yksivaltaista toimivaltaa. Haluaisin pitää mielessä tämän seikan ja sen seikan, että meidän täytyy toisaalta pystyä ilmaisemaan täysin riippumattomasti oma mielipiteemme, mutta myös pitää kiinni tästä ryhmästä kompromissista, koska tä, tässä on kyseessä äh, tärkeästä mietinnöstä äh, jostakin pois suuntautumisesta. Aina joudutaan tekemään kompromisseja, varmasti tässäkin onnistutaan. Tämä kuitenkin varmasti edellyttää, että hiukan keskitetään näitä olennaisia kohtia mietinnössä ja pyritään välttämään hajautumista. Jälleen kerran olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentti on vahva tämän tyyppisessä mietinnössä silloin, kun se pystyy ottamaan tietyn linjan, joka kokoaa enemmistön parlamentissa taakseen näin. EPP-kollega tässä äsken sanoikin, ja ehkä tämä saa jotkut, miten nyt sanoisin, maltillistamaan hiukan kannanottojan, mutta siis tämä on kompromissiteksti, joka pitää tässä onnistua rakentamaan Alde haluaa tähän osallistua ehdottomasti. Haluaisin vielä sanoa, että pitää ymmärtää, mistä tässä on kysymys, eikä pidä unohtaa sitä, että suhteemme EKP ovat pelissä, ja mitä enemmän me pystymme olemaan yhtenäisiä ja uskottavia silloin, kun teemme ehdotuksia, jotka ovat järkeviä, sen enemmän vahvistamme parlamentin asemaa. Tämä ei ole sellaista työtä, jossa otetaan, tehdään edes vähemmistökannanottoja ja ruvetaan kiistelemään, se ei ole tässä tarpeellista. Thank you. Kiitos. Chair and thanks to the rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijöille hyvin tehdystä työstä. Esittelijähän on innokkaasti halunnut varmistaa mahdollisimman laajan konsensuksen. Valitettavasti, kun käsitellään Euroopan keskuspankkia, niin poliittiset kompromissit ovat aika, niitä on aika vaikea saavuttaa, koska monilla ihmisillä on aika eriävät mielipiteet EKPn roolista myös kotimaan taloudessa. Ja minäkin olen usean otteeseen maininnut tässä huoneessa oman, oman näkemykseni niistä demokraattisista ja rakenteellisista ongelmista, joita keskuspankin taustalla on. Mielestäni on korostettava sitä, että monissa maissa esimerkiksi monikansallisten yritysten läsnäolo on haitallista. Esimerkiksi vero, verojen kierto ei todellakaan vaikuta myönteisesti talouteen. Ja johdantasokappaleen F kompromissi QEstä ei ole välttämättä problemaattinen, sitä voitaisiin edistyksellisestikin käyttää, ja jos niin tehdään, niin siitä voikin olla apua, mutta ainoastaan, jos riittävästi poliittista tahtoa on. Ja me olemme olleet kyllä huolissamme tämä, tästä nimenomaisesta kompromissista, jos kohta kyllä ymmärrämme, että esittelijä ja muut ovat olleet hyvin ahkeria ja ovat pyrkineet varmistamaan sen, että niin laaja yhteisymmärrys kuin mahdollista saadaan aikaan, mutta täällä on edelleenkin tiettyjä ongelmakohtia. Thank you. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja. Sí, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää herra Maria tästä mietinnöstä. Haluaisin alussa sanoa sen, että meidän pitää välttää tällä kertaa se, että se oli rutinomainen mietintö. Se olisi virhe, niin kuin tapahtui viime kerralla EKPn suhteen. Kaikki kysymykset, jotka pitää, piti sitten tuomioistumassa korjata, se mitä tapahtui Kreikassa ja mietintö laati tällaisen rutinomaisen mietinnön. Tässä on jotakin ratkaisevia kysymyksiä, jotka kuuluvat tähän mietintöön. Haluaisin kiittää herra se koska hänellä oli jo monia näistä tärkeistä kysymyksistä alkuperäisessä mietinnössään mukana, ja että nyt pitäisi välttää tai pyrkiä ponnistelemaan tässä, jotta kaikki nämä kysymykset pysyvät täällä vahvoina eivätkä vesity, niin kuin varmasti EKP-neuvostokin haluaa joka tapauksessa uskomme, että tässä on monia keskeisiä kysymyksiä, kun esimerkiksi sanomme, että meillä on ongelma juuri sen kehyksen kanssa, mitä tulee ekp rahapoliittinen dialogi, jota tässä salissa käymme, Draghi joskus viittaa näihin neuvoston tekemään päätöksiin täysin harkinnanvaraisia ja miten käytetään ELA-hätärahoitusta. Se, sitä käytetään aivan eri tavoilla, joskus samankaltaisissa tilanteissa, joten harkinnanvara on liian suurta. Esimerkiksi Kreikan suhteen sitten kohta 25. Mielestäni se on keskeinen kohta. Jos tässä mietinnössä emme vaikuta mitenkään EKPn toimintaan Kreikan suhteen, niin en kyllä tiedä, mistä oikein pidä kannamme huolta, koska se, mitä tapahtui pankkilaitoksessa Kreikassa. Pankinhan varmasti ottaa, pitää ottaa tähän pankkityöseen kantaan. Tämä oli mielestäni suuri virhe, että tämä kohta puuttui. Sitten monia kohteita, mitä tuomita tavallaan, päätökset on tehty Kreikan suhteen, ne koordinoitiin päätösten kanssa, joita tehtiin euroryhmässä missä tässä sitten on EKP-riippumattomuus tällaisessa tilanteessa. Tällaisia kysymyksiä parlamentin pitää ottaa huomioon ja ottaa kantaa. Sitten vielä pari olennaista kysymystä. Ensinnäkin me jo aikanaan varoitimme siitä, että oli huono idea asettaa yhtenä valvonta eli EKPn valvonta, koska niin kuin viime kuukausina on tapahtunut, olemme luoneet sekannusta, hämmennystä valvojan ja niiden välillä, jotka toteuttavat rahapolitiikkaa. Ja tämä on johtanut ihan mahdottomin tilanteeseen, jo tämäkin on tärkeä asia ottaa esille. Kreikka, Kypros, tämä on tapahtunut monissakin yhteyksissä jo. Ja sitten vielä lopuksi, mitä tulee eh, rahapoliittiseen epätavanomaiseen toimintaan on hyvä, että niin kuin tässä mietinnössä sanotaan, niin olen tästä todella iloinen, että tietenkin on välttämätöntä käyttää näitä epätavanomaisia rahapoliittisia keinoja, mutta tässä on musta kuitenkin myös riskejä, että tähän liittyy, miten tämä voi vaikuttaa epätasa-arvoon ja säilyykö tämä tilanne pitkällä aikavälillä. Tämä pitää ottaa esille myös mietinnössä, joten jätän nyt tämän puheenvuoron tähän. Tässä oli muutamia kysymyksiä, jotka halusin ottaa esille, mutta ensin kaikkea sellainen viesti, että ei mitään rutiinimietintöä. Tämä on poikkeuksellinen vuosi tulossa, mitä tulee EKP. Meidän pitää mainita tiettyjä kysymyksiä, ja herra Marius, toivottavasti pystyy jatkamaan tätä aloittamaan tätä hyvää työtä. Kiitos. Thank you, Marco Valli. Kiitoksia, Marco Valli. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää, koska tämä aihe on ollut kyllä hyvin hankala. Sitä on ollut vaikea käsitellä Täällä Ekonissakin meillä on erilaisia ideologioita ja poliittisia tavoitteita, mutta nämä ovat kuitenkin sellaisia asioita, joista on löydettävä kompromisseja. Kukaan ei ole koskaan täysin tyytyväinen aivan kaikkeen. Kun ajatellaan vaikkapa talouden ohjausta ja rakenneuudistuspakettia ja pääomamarkkinoita, niin niihinkin on tehty kompromisseja, jotka ehkä menevät liiankin vastakarvaan meidän tavoitteidemme kanssa. Mutta täällä mietinnössä on monia sellaisia asioita, joita on syytä tukea, erityisesti kun ajatellaan EKPn puutteita. Ajatellaan nyt vaikkapa luotto velkaongelmaa ja reaalitalouteen liittyviä ongelmia, joista tässä puhutaan. Ne liittyvät tietysti tiettyjen pank- pankkeihin enemmän kuin toisiin. Eurojärjestelmää kohtaan on esitetty aivan oikeutettua kritiikkiä. Samoin on todettu, että tiukkuuspolitiikka on vaikuttanut lamaan. Sitten täällä on kohta, jossa puhutaan demokraattisesta legitimiteetistä ja Troikan ja, PK, <laughs> Troikan ja EIPn roolista. Olemme nähneet, mitä Kreikassakin on tapahtunut. Nämä ovat sellaisia laajoja ja poliittisia kysymyksiä, joihin on todella vaikea löytää kompromissia. Mutta toisaalta on myös monia kohtia, joista, joihin varmasti löydämme yhteisymmärryksen yhteisen sävelen tässä mietinnössä on kysymyksiä, joita tähän päivään mennessä ei koskaan ole mietinnössä käsitelty. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Arvon kollegat, haluaisin kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä ja haluaisin myös toivottaa hänelle rohkeutta matkaan hänen hyvissä pyrkimyksissään, koska ei tässä nyt mene niin hyvin euro- ja rahapolitiikka tuntuvat nyt olevan nämä aika jaloissa tässä maahanmuuttokriisissäkin. Poliittiset eh, ryhmät tässä talossa menevät nyt niin pitkälle, että tässä esitetään tiettyjen ryhmien tasolta, jotta toimittaisiin rakentavasti lainausmerkeissä. Ja nämä enemmistöryhmät eh, he, minulla on ainakin eh, hieman erilainen kuva siitä, miten tässä toimitaan tulevaisuuden suhteen. Me mekään ole eh, ei-rakentavia. Jotta me saataisiin tässä kompromissi, niin SND, EPP ja ALDE tekevät kompromissin, eivätkä he halua edes kuullakaan minkäännäköistä tarkistuksesta, jotka viittaavat tai EKPn toimiin ja niistä negatiivisista vaikutuksista. Esimerkiksi tarkistus 36, se tosiasia, että EKPllä oli mandaatti, joka liittyy siihen, että se sai ostaa viranomaisvelkapapereita, mitä tässä niin 83. Ja sanoakseni, kuten filosofia Edward Rand voi äh, ohittaa todellisuuden, mutta ei koskaan äh, todellisuuden ohittamisen seurauksia. Ja sitä kaikki kollegat eivät äh, nyt tunnu tajuavan. Euro on saatava pois, EKPn hajanainen toiminta on saatava pois ja EFDD ei tätä enää hyväksy ja me minä varjoesittelijänä en millään muotoa voi tukea tätä mietintöä sen kokonaisuudessaan, mutta onhan tässä vielä aikaa ja vielä on kokouksia tulossa, joten minäkin voin vain toivoa, että me pääsisimme lähemmäksi toisiamme näkemyksissämme. Kiitos. Thank you, rapporteur. Kiitoksia ja esittelijä. Tässä kirjapäivä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja sanoisin, että on muutamia kysymyksiä, joihin meidän pitää palata. Ensinnäkin on sopimus koskien tapaa, jolla mietintö on laadittu. Se on tärkeä asia. Sitten toinen kysymys. Meidän kaikkien pitää löytää yhteisymmärrys, jotta mietintö menee myös äänestyksen täällä läpi. Ja mm, jotta se saa vielä laajan enemmistön tuekseen, koska kyseessä on mietintö, jossa arvioidaan sitä, mitä Euroopan keskuspankki on toiminut kaudella, joka oli todella vaikea. Kreikan kysymys liittyy tähän, samoin oli muita vaikeita kysymyksiä ja ne olivat varsin tärkeitä pankille. Me uskomme, että Euroopan parlamentin pitäisi ottaa kantaa näistä kysymyksistä, koska ei ole mahdollista, että tässä tulee taas vain yksi tällainen rutinomainen mietintö ilman, että tässä puhutaan ollenkaan näistä tärkeistä kysymyksistä liittyen vuoteen 2014. Tässä mielessä täällä on tämä kohta 25, jossa mainitaan tapa, jolla EKP toimi Kreikan suhteen. Kuulin tässä varjoesittelijöiden mielipiteitä, mutta joka tapauksessa minun mielestäni meidän pitäisi mainita nämä kysymykset täällä. Tietysti me pyrimme laajaan enemmistötukeen mietinnön yhteydessä, jota myös viesti välittyy vahvasti EKPlle, erityisesti koskien talouden, talouspolitiikan ohjausta ja hallinnointia ja mikä suhde EKPllä on parlamentti ja mikä on parlamentaarisen vastuuvelvollisuuden tilanne. Tähän tarvitaan ja haluaisin sanoa, että juuri tässä salissa pari päivää sitten herra Draghi otti suorasanaisesti esille suhteet Euroopan parlamentin ja EKPn väillä ja se seikka, että hän tulee tänne valiokuntaan kertomaan meille asioista, mutta myös ottaen, ottaa huomioon meppien mielipiteet ja kannat. Tietysti joitakin asioita pitää vielä käydä läpi. Troikan rooli, EKPn rooli Troikassa, mahdolliset eturistiriitakysymykset äh, tässä, koska EKP samanaikaisesti on rahapoliittinen auktoriteetti ja valvontaviranomainen. Nämä asiat pitäisi ottaa esille tässä mietinnössä ja ensimmäisessä luonnoksessa niin otin esille nämä asiat aivan selvästi ja tietenkin pyrkimykseni oli, että päädyttäisiin jonkinlaiseen yhteiseen kantaan keskustelun kautta. Ainahan se ei ole helppoa, kun ihmisillä on erilaisia kantoja, mielipiteitä, ideologioita, ideolo- ideologisia syitä, mutta joka tapauksessa me yritämme saada aikaan jotakin kompromisseja, niin kuin kollegatkin sanoivat ja meidän pitää myös mainita nämä huono, huonosti toimivat huonot lainat, koska se on todella tärkeä kysymys e, Kreikassa, Kyproksessa ja monissa muissa maissa. Meidän täytyy jotakin tehdä tälle asialle. Ei ole mahdollista, että ihmiset menettävät kotiinsa ja sitten nämä asunnot myydään. Joten näihin asioihin pitää vielä palata. Ja niin kuin aina olen kollegojeni käytettävissä. Vielä hyvä puheenjohtaja koskien aikataulua. Minun tietääkseni on tehty päätös koordinaattoreissa, että ei äänestettäisi 11. tammikuuta, huolimatta siitä seikasta, että meillä on sinä päivänä kuitenkin kokous. Jos me haluamme keskustella ja äänestää mietinnöstä helmikuussa aikataulun mukaisesti, silloin meillä on vielä, haluaisin vielä ottaa pari asiaa esille, mutta voimme keskustella siitä jatkossa. Yksi mahdollisuus on, että äänestämme 11. tammikuuta. Toinen vaihtoehto on, että äänestetään 7. päivä joulukuuta. Uskon, että voimme jättää tämän nyt avoimeksi ja keskustella teidän kanssanne tämän kokouksen jälkeen. Ja ottaa tietysti huomioon vielä se, mitä koordinaattori on sanottavanaan. Vielä lopuksi tiivistään, jos me siis äänestämme 7. joulukuuta, se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä todella ahkerasti työtä tällä viikolla varjoesittelijöiden kanssa, jotta saadaan aikaan äänestyslista torstai-iltapäivään mennessä, joten pyytäisin teitä ottamaan huomioon myös tämän tammikuun 11. päivän mahdollisuuden. Eli, uh, a... Valitettavasti koordinaattoreiden päätös estää meitä äänestämästä tuona tammikuun päivänä. Tämä on sääntö, jota emme voi muuttaa. Joten aivan kuten viime koordinaattoreiden kokouksessa sanottiin, niin yhden viikon lykkäys oli mahdollista, mutta pidempi ei ole mahdollista. Tämä on vuoden 2015 mietintö, sitä äänestetään vuonna 2016 ja tämä on ainoa päivämäärä myös Traagin kanssa keskusteluun ja kaikki varmasti pitävät sitä tärkeänä itse mietinnönkin tähden, joten 7. joulukuuta on äänestyspäivä. Olen aivan varma siitä, että se on teknisestikin Äh, mahdollista myös poliittisesti. Eli äänestyspäivämäärä on 7.12. Kiitoksia kovasti kaikille. Nyt annan johtajuuden Ferberille. Kiitokset kollegat. Meillä on vielä kaksi asiaa esityslistalle, jotka meidän täytyy saada hoidettua 25 minuutissa, koska en usko, että tulkit haluavat jäädä kauemmin. No niin, nyt sitten siirrymme seuraavaan asiaan ja annan puheenvuoron Renato Sorulle. Kiitos puheenjohtaja. Yritän mennä tässä nyt nopeammin eteenpäin, koska ymmärtääkseni olemme hieman myöhässä ja vaihdanpa italiaksi. La digital single market. Niin, tässähän on kyse digitaalisista sisämarkkinoista. Niin, meidän valiokuntamme on Äh, laatinut lausunnon digitaalisista sisämarkkinoista, koska se on ehkä yksi komission tärkeimmistä suunnitelmista tämän äh, lainsäädäntökauden aikana. Digitaalisissa sisämarkkinoissa on kyse siitä, että halutaan äh, saada yhtenäismarkkinat digitaalipalveluille. Tällä hetkellä meillä on fyysisiä tavaroita ja palveluita varten sisämarkkinat, mutta kun ajatellaan siis näitä materiaalisia tuotteita, joita on helppo siirtää ja kuljettaa, niin niiden osalta meillä on sisämarkkinat, mutta digitaalisten sisämarkkinoiden osalta meillä, me olemme jälkijunassa. Kyllä meidän instituutioidemme tulisi voida puhua myös tällaisista teemoista, jotka, liittyvät, jotka muuttuvat jatkuvasti. päävaliokunta on ITRE ja IMKO, mutta Ekon valiokuntakin halusi laatia lausunnon, koska on tär- tämä on tärkeä asia myös talouden, työpaikkojen kasvun kannalta. Useita eri suuntauksia on nähty tähän asiaan liittyen. Joka tapauksessa olemme saaneet aika hyviä kompromisseja. Toivottavasti ne hyväksytään suurella enemmistöllä. Täällä on tietysti vielä monia sellaisia asioita, jotka aiheuttavat eri, eriäviä mielipiteitä. Esimerkiksi mahdollisuus edistää vielä enemmän kaupallistamista, siis näiden kulttuurihyödykkeiden kaupallista, kulttu, kaupallista hyödyntämistä sisämarkkinoiden, digitaalisten sisämarkkinoiden keinoin tarkistukset voidaan ehkä mm, summata seuraavalla tavalla. Ensinnäkin ne liittyvät kasvuun ja talouteen, talouden kasvuun. Kaikki ymmärtävät, että talous on muuttunut viime vuosina. Digitaaliteollisuus on kasvanut, kasvamistaan on tullut uusia elinkeinoja, uusia teollisuuden aloja, uusia järjestelmiä ja tietyt yritykset – ovat tehneet kovastikin voittoa, värvänneet uusia työntekijöitä digitaalisten sisämarkkinoiden ansiosta. Ja eurooppalainen yhteiskunta ja talous ovat siirtymässä kohti siis digitaalikautta, ja se voi jopa 3,8 miljoonan verran tuoda uusia työpaikkoja, hyviä työpaikkoja ja kestäviä työpaikkoja. Eivätkä ne liity ainoastaan innovaatioaloihin ja startuppeihin, vaan siihen, että digitaalitalous leviää perinteisempiinkin teollisuuden aloihin. Mutta mutta olen jo, ja muutosehdotuksissakin korostetaan sitä, kuinka tärkeää on toimia niin, että tämä digitaalinen siirtymä tapahtuu niin, että sillä annetaan riittävä tuki, tuetaan taloudellisesti innovaatioita ja ylipäänsä tätä siirtymää. Eli ainoastaan niin, että tuemme kasvua ja parannamme kilpailukykyä, voimme menestyä tällä alalla maailmanlaajuisesti. Ei riitä, että meillä on ihmisiä, jotka osaavat koodata, eikä riitä, että meillä on spesialisteja, vaan meidän, tässä on kyse kulttuurisesta siirtymästä. Tässä ikään kuin vallataan ihan uut, uudenlaisen lukutaidon alaa. Jokaisen eurooppalaisen kansalaisen täytyy oppia tämä uusi lukutaito. Ja lopuksi on syytä muistuttaa kuinka tärkeää on luoda ultralaajakaista, ultralaaja äh, laajakaista äh, koko Eurooppaan. Se on tärkeää, jotta Junckerin suunnitelma voidaan tota, toteuttaa ja myös sen vuoksi, jotta voidaan edistää äh, eri maiden ja eri Euroopan osien konvergenssia, ettei synny tällaista digitaalista kuilua. Nämä ovat mielestäni tärkeitä seikkoja, joita on syytä valottaa myös vihreät ovat korostaneet, että internet on ikään kuin yhteinen hyvä, yhteinen hyödyke. Sitä kaikkien tulisi voida hyödyntää samalla tavalla. Tämä, tässä on kyse ikään kuin uudesta perusoikeudesta, joka tulisi lisätä perusoikeuskirjan. Kilpailusta on puhuttu aika paljon. Tiedämme kaikki, että komissio joutuu ehkä ratkaisemaan piakkoin Googleen liittyviä ongelmia. Me tiedämme myös, että komissio on ö, tehnyt uuden aloitteen konsultoituaan ö, laajasti eri tahoja. Ö, aloitteen, joka liittyy uusiin internetformeihin ja niiden mahdollisuuksiin ja vaaroihinkin. Se, että maailmamme digitalisoituu jatkuvasti, tarkoittaa sitä, että eteemme tulee myös uusia ilmiöitä, joita perinteiden teollisuus ja elinkeinoelämä eivät ole tunteneet, eivätkä saaneet koskaan, eivät kerta kaikkien tunne. Yksi tällainen ongelma saattaa olla virtuaalisten esteiden syntyminen. Joka tapauksessa meidän on syytä vain tukea tätä uutta markkina-aluetta, digitaalista markkina-aluetta, koska se on omiaan parantamaan eurooppalaista kilpailukykyä. Me tällä hetkellä hän meillä on vielä ongelmia tällä alalla. Meidän valiokuntamme heiniä on myös verotus. Meillä on 28 erilaista verotusjärjestelmää, 28 ALV-järjestelmää. Ne ovat este kasvulle. Ja kun ajatellaan ylipäänsä kaupan kasvua, se on erittäin tärkeä tekijä ylipäänsä yleisessä taloudessa, ja siihen me emme ole vielä oikeastaan puuttuneet täysimittaisesti. Se on kuitenkin, ei mekään välttämättä ole edes ymmärtäneet sen merkitystä. Emme ole ymmärtäneet vielä tietovetoista taloutta taloutta, taloutta, joka perustuu dataan ja tietoon. Toivottavasti ää, tämä lausuntoni saa suuren enemmistön taakseen ja kiitän vielä teitä kaikkia ää, yhteisen siitä, että teiltä on löytynyt tahtoa löytää yhteinen kanta. Kiitokset ja sitten seuraavaksi varjoesittelijät EPP nimissä Ildiko Kalpelts, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Uh, first of all, I would like... Kiitoksia. Ensin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja kyvystä tehdä kompromisseja ja kuunnella muita. En haluaisi puhua jokaista kompromissista, koska olemme tästä jo kattavasti puhuneet Haluaisin vain ottaa esille yhden ongelmallisen kompromissin. Minun mielestäni tämä on F-kompromissi, joka koskee alve, arvonlisäveron harmonisointia. Olen tässä samaa mieltä Esterin kanssa siitä, että EU-toimintaa voidaan luonnehtia siltä pohjalta, missä määrin pystytään vähentämään esteitä sisämarkkinoilla. Minun mielestäni esittelijän vaatimus siitä, että yksinkertaisesti harmonisoidaan verkossa tapahtuvaa arvonlisäveromenetelmää on li- liioiteltua, eikä se edusta taloudellista todellisuutta. En voi kuvitella, että samalla tuotteella on eri ALV prosentti riippuen tilanteesta, on kyse sitten verkkoostosta tai muusta. Tässä tätä kautta kilpailu vääristyy. Tämän takia poliittinen ryhmäni ei tue tätä kohtaa tekstissä ja olin tyytym, pettynyt, että emme löytäneet yhteistä kantaa tässä asiassa toistaiseksi. Haluaisin pyytää, että esittelijä korvaa sanan harmonisoitu koordinoinnilla. Olen myös olen sitten ollut tyytyväinen, että saimme aikaan lopultakin kompromissin pitkien keskustelun jälkeen. Tämä koskee digitaalitaloutta olen sanonut, että estetä pitää vähentää tai poistaakin, mikäli mahdollista mutta on myös joitakin välttämättömiä esteitä. Esimerkiksi digitaalista verkkopankkia ei voida avata välttämättä kaikille. Tämä lista on aika pitkäkin näistä kysymyksistä. Vielä lopuksi poliittinen ryhmämme tukee kompromisseja, paitsi kompromisseja F. Ja jossakin tapauksissa haluamme täsmentää että haluamme erillisen äänestyksen. Haluaisin pyytää, että esittelijä tukee tätä erillispyyntöä ja hyväksyy pyyntöni poistaa sanan harmonisointi ja korvata se koordinoinnilla. Kiitoksia. Thank you very much. As I said, we have... Kiitos. Kuten sanoin, meillä on vielä kaksi mietintöä puoleen mennessä. ECRS ei ole Case Winburnia, liberaaleilta ei ole Nils Torvaldsia, mutta Gwen Matt on paikalla. Ole hyvä. Um, Kiitos, olen mahdollisimman nopea. Kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille heidän työstään. Ja haluaisin sanoa vain, että vaikkakin digitaalipalvelut esimerkiksi crowdfunding ja, ja mikroyritykset ynnä muut. Mutta on paljon asioita, muita asioita, joista olen hieman huolissani ja äh, monistakin kompromisseista, mutta otan vain muutaman esiin. Kompromissi D, siinä pidetään hyvänä äh, pääomamarkkinaunionia ja että, siihen otetaan, että se tavallaan äh, leivotaan sisälle digitaalimarkkinoihin. Ja minusta tämä ei ole hyvä asia. Ja kompromissi E, on myös osittain ongelmallinen, koska siinä sanotaan, että olemassa oleva veropuitteisto, sitä ei voida enää käyttää ottaen huomioon digitaalisen talouden erityispiirteet ja esittelijä puhui asioista tai tästä asiasta ja minä en kyllä usko, että meidän pitäisi lähteä tässä sörkkimään jäsenvaltioiden verotussuverenisuutta. suverenisuutta. Tämä on asia, joka, jossa on, on, on, on pyritty kaiken näköisiin asioihin. Meidän täytyy voida mennä omaan huoneeseemme ja pistää televisio päälle ja nähdä sieltä perheemme muutamassa, eh, välittömästi tai ostaa konserttiliput muutamassa sekunnissa. Minä en usko, että että tämä voitaisiin mahdollistaa käyttämällä äm, könttäsummia. Enkä usko, että minä kenen tätä kannattamaan. Kiitos äh, Michel Raiman vihreistä. Ja, danke. Kiitos. Me voimme kannattaa tätä mietintää. Olemme tyytyväisiä siitä, että Esittelijä on tehnyt hyvää työtä ja hyvin intensiivisesti todellakin yrittänyt saada aikaan kompromisseja. Minun osaltani täytyy sanoa, että monin osin on pyritty siihen, että internet ja digitaaliset sisämarkkinat muodostaisivat tällaisen yrityksellisen muodon tulevaisuudessa – ja meidän mielestäni tässä pitää pitää myös tätä yhteiskunnallista näkökulmaa silmällä. Ei tämä pitäisi tuoda vain etuja muutamille tietyille yrityksille, jotka kykenevät sijoittamaan siihen paljon. Mutta osin ihan ok. Meillä on kolme muuta pienempää huomiota, mutta olemme lähettäneet ne sinulle sähköpostitse, joten lopetan tähän. Kiitokset ymmärtämyksestä ja EFTD Marko Vallia en näe. Barbara Kappel ei liian ole paikalla. Ja Pervas Peres on pitänyt puheenvuoroa vielä. Ole hyvä. Um, merci, monsieur le président. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ähm, puhua esitellä, mutta koko EPPlle kompromissista F, koska ymmärrän kyllä, että EPP ei aio tukea tätä F-kompromissia. No kuitenkin F-kompromissi on alle sen tason, millä pitäisi päästä, joten että kiinnittäisin ne aiheeseen, jota tässä käsitellään. Kysymys kuuluu, käsitelläänkö yhtäläisellä tasa-arvoisella tavalla kulttuurisomaisuutta silloin, kun se on paperilla tai tällaista digitaalista versiota. Ei voida toisaalta sanoa, että suo halutaan suosia Eh, eh, digitaalitaloutta ja sitten rangaista kulttuurituotetta silloin, kun se löytyy vain digitaalisesta. Ja kompromissi FS sanotaan ihan väärin, että jäsen tai sanotaan ihan oikein, että jäsenvaltiot voivat soveltaa vähennettyä alvia kulttuurituotteissa, mutta tuomioistuin on ollut sitä mieltä, että kirja silloin, kun se on Sähköisessä muodossa ei olekaan mitään kulttuurinen, ei ole mikään kulttuurinen esine tai tuote, joten meillä on tässä komission sitoumus. Se haluaa harmonisoida ja mahdollistaa sen, että voidaan vähentää arvonlisäveroprosenttia sähköisistä kirjoista. Ja se, mitä saamme irti komissiosta, nimittäin erityisesti sitoumuksen nopeasti tehdä ehdotus, jonka kautta voidaan vähentää alvia sähköistä kirjaa. Täällä on sitten sanamuoto, joka on varsin maltillinen ja se ei vastaa todellisuutta, joka on syntynyt nyt tuomioistuimen päätösten jälkeen. Ja tämä on mielestäni vahinko. Ja EPPn tuella toivon, että huomenna voimme korjata tämän kompromissin ja äh, saada aikaan vahvemman sanamuoton, joka vastaa todellisuutta ja tilannetta, jossa nyt ollaan. Thank you very much. Uh, Kiitos. Mutta neuvot keskusteluihin aikaa on kovin vähän, koska äänestämme tästä huomenna. Haluaako esittelijä vielä käyttää minuutin puolitoista maksimissaan puheaikaa? No chair, io intervero per 30 sekuntia. Niin, 30 sekuntia. Puhun vain 30 sekuntia. Selittääkseni, että tässähän puhutaan digitaalisista ää, sisämarkkinoista, 16 minuutin ajan vain. Jos tämä on se arvo, aika, joka tälle annetaan tälle aiheelle, niin kivat teille. Olen niin minä en todellakaan kaatanut tätä esityslistan, vaan se oli tämä hieman pitempi keskustelu EKP. Sorry, I took... Niin, minä sanoin, että esityslistalla oli enemmän aikaa varattu. Pitäisi kunnioittaa esityslistaa. Vaikka teitä ei tämä aihe kiinnostaisikaan. Like to say a sentence. Sorry. Jos sallin, että sanoisin sanasen. Minä sain käsiini jo 20 minuuttia eh, myöhässä olevan kokoukseen, koska EKP-keskustelu venyi. Ei se ole minun vastuullani. Minä vain jatkoin puheenjohtajan työtä, mutta minun täytyy nyt kunnioittaa sitä, että tulkit ovat paikalla vain 18.30 asti. Ja minulla on tässä aika monen haaste ja yritän sen ratkaista. Älkää nyt syyttäkö minua, en minä tästä ole vastuussa. Äänestys on huomenna, kuten sanoin, ja nyt sitten kohta kahdeksan. Vuosiraportti Euroopan investointipankista esottelija Dimitrios Papamitimulis, hän ei ole paikalla, mutta kaksi ja puoli minuuttia hänen sijaiselleen. On behalf of Dimitrios. Kiitoksia niin esittelijän puolesta pyydän anteeksi. Pariisista juna oli myöhässä tai junayhteyspätki. Niin esittelijä haluaa kiittää jäseniä ja varjoesittelijöitä tuottavasta työstä ja hyvästä yhteistyöstä lausunnon valmisteluvaiheessa. Ja paljon on viime viikkoina tehty, on perehdytty EIPn e- e vuosikertomukseen ja tarkistuksetkin ovat olleet hyviä eri näkemyksiä on estetty siitä, miten EIP pitäisi viedä eteenpäin. Ja uskon, että kaikki näkevät oman äänensä tässä lausunnossa toivottavasti. Tätä päivää edelsi kaksi erittäin rakentavaa varjoesittelyiden kokousta. Siellä keskusteltiin asioista ja saatiin aikaan hyviä kompromisseja. Kuuden mm, 1,1 prosentin lisästä pitäisi saada joukko ryhmärahoituksessa niille, jotka ovat kärsineet esimerkiksi lamasta ja jäsenvaltioiden tulisi vielä kertaalleen pohtia tämän eurooppalaisen instituution varojen lisäämistä EUn investoinnit laskivat, ovat laskeneet merkittävästi kriisiä edeltävään aiheeseen verrattuna joissain maissa hyvinkin paljon. Se on johtanut eri epätasapainoiseen tilanteeseen EUssa. Kun ajatellaan investointeja töiden luomiseksi, se on suuri haaste. Vedotaan myös siihen, että että rahoitus olisi paremmin saatava esimerkiksi PK-yrityksille. EIP tulisi vielä pohtia strategista suunnitteluohjelmaansa mandattinsa mukaisesti ja sitä voisiko se rahoittaa sellaisia investointihankkeita, jotka ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti tärkeitä. Meidän tulisi priorisoida sellaisia maita, joilla on taloudellisia haasteita ja niitä, joilla Työttömyys on erittäin korkeaa ja investointi ja kasvu, kasvu on paljon vähäisempää kuin muissa maissa. Olisi tärkeää, että toimittaisiin mahdollisimman avoimella tavalla Olemme sitä mieltä, että EIPn tulisi keskittyä talous- ja työmarkkinoiden vastustuskykyyn erityisesti niissä maissa, joissa investointikuilu on laajentunut talouskriisin vuoksi ja joilla on ollut vaikea saada rahoitusta, koska niiden riskiympäristö on ollut huono. Verotuksesta EIPn tulisi päivittää verotuspolitiikkaansa ja lisätä avoimuutta. EIPn tulisi pidättäytyä tekemästä yhteistyötä sellaisten rahoituskumppaneiden kanssa, joiden, joilla on kielteinen historia. Ja korruptiota todella tulisi välttää. Järjestäytyneet rikollisuutta tulisi myöskin torjua tulee ottaa huomioon. Ja EIPtä korostetaan myös arvioimaan PPP-kumppanuuksia, yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia ja suosimaan niitä silloin, kun niillä on lisäarvoa taloudelle ja koska aika rientää, niin en sano, puhu enempää. Toista vielä, että esittelijä haluaa kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Matt, and now we can... Kiitos Matt. Nyt sitten varjoesittelijät EPP Thomas Mann, puolitoista minuuttia. Kiitos äh, Markus äh, Ferber. Eihän se sinun syytäsi ole, että me olemme näin myöhässä. Olet oikeassa. Äh, minä näen tässä luettelo, joka ei liity mitenkään todellisuuteen. Kompromissista A-kompromissiin O. -kompromissiin o Tämän on tehnyt äh, GUE ja Vihreät äh, väärin. Me olemme tehneet tässä äh, yhteisessä työtä kompromissien edessä ja tämä on väärin. Minulle sanottiin, että huomenna aamuna voidaan vielä jotain tehdä ja toivon todellakin, että kykenemme puhumaan näistä yksityiskohdista vielä keskenämme, koska näin ei voi työskennellä. EPPnä me hyväksymme muutamia tarkist- kompromissitarkistuksia ja kykenimme tekemään kompromisseja sen vuoksi, että mietintö oli eh, erittäin eh, negatiivinen ja sitä, että taloutta täytyy muuttaa täysin ja että on tapahtunut myös talouden eh, lientymistä, mikä on sekin totta. Mutta tässä on asioita, jotka joita täytyy muuttaa sen vuoksi, että moni, tässä oli paljon sellaisia asioita ja syytöksiä, jotka eivät liity EIB, e vaan EKP. -hän jotka eivät liity tähän. Tai jos esimerkiksi yritettiin tiettyihin luotto, luottokiintiöihin tietyille maille ei sekään käy. Ja sen vuoksi me olemme vaatineet paljon kohtakohdalta äänestyksiä ja olen iloinen siitä, että hyvin monet muutkin ryhmät ovat näin tehneet. Eli huomenna tulemme äänestyksessä, meillä on todella paljon kohtakohdalla äänestyksiä. Jos ne menevät lävitse, niin voin hyväksyä tämän mietinnön. Ja kiitokset edustajaman SND-ryhmästä Maria Joao. Chair, I will be very short. Kiitoksia ihan lyhyesti puheenjohtaja. Meidän ryhmämme tukee kompromisseja, joita ehdotetaan, ja haluaisin muistuttaa siitä, että teimme suullisen tarkistuksen kun puhutaan vi- äh, veroparatiisista, koska me tässä ehdotamme, että veroparatiisista yhteiset pitää tunnistaa, ei vain OECDn yhteydessä, vaan myös komission pitää aktiivisesti tässä toimia. Siinä kaikki. Thank you very much uh, for the... Kiitokset ECR-ryhmä uh, Stanislav Orsak. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Yritän puhua niin <clears throat> lyhyesti kuin mahdollista, jotta teidän ei tarvitse moittia minua. Haluan ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoita tästä työstä. Toistaiseksi ECR on kyllä ollut valmis tukemaan tätä mietintöä kompromissia A, B ja C. Nehän aivan korrektisti <clears throat> kuvaavat EUn ja koko maailmankin taloudellista tilanteen ja mitä tulee kompromissiin D, niin korostaisimme, meidän tulisi korostaa, korostaa yksityisten investointien roolia. On hyvä, että PK-yritysten roolia on korostettu F ja G. Emme voi tukea niiden tämänhetkisessä muodossa. Ja aivan kuten kollegani on jo todennutkin, niin me olemme tyytyväisiä kohdalta äänestykseen. Se mahdollistaa sen, että voimme omaksua oikean kannan. Kiitos. Eh, Kiitokset eh, Philip de Back Kerin sijalla kollega Eichhout. Not Cato, but... Molly Scott. Scotia. For the liberals I don't... Ah, liberaaleilla ei sitten ole täällä ketään. Filippi ei ole paikalla. No nyt sitten vihreät ja nyt annan sinulle puheenvuoron. Ole hyvä. Yeah, I don't know why, but... Ei sinusta liberaali. I can also say something on behalf... No ehkä voin sanoa Aldenkin nimissä jotain. No ihan lyhyesti vaan pyydän anteeksi. Molin puolesta hän ei päässyt paikalle. Hän tukee kompromisseja, joita on laadittu Täällä on hyviä asioita, erityisesti veroparatiisista, mutta myös tämä asia, joka liittyy vihreään siirtymävaiheeseen ja siihen, että sijoitetaan myös sosiaalisiin vihreisiin joukkolainoihin. Tätä kaikkia tuemme. Meillä on vielä suunnilleen tarkistus huomisen varalle, koska olemme sitä mieltä, että tässä on tiettyä epäselvyyttä joistakin nimistä. Esimerkiksi ei teen ei pitäisi lainata yritykset, kuten Volkswagen sitten, kun on nähty, että ne väärin käyttävät näitä varoja ja haluaisimme nähdä tämän selkeämmin tässä tekstissä vielä, ja olemme tehneet tässä tarkistuksen tai aiomme tehdä. Meitä huolestuttaa nämä ko- kohtakohta äänestykset, joita on ehdotettu erityisesti veroparatiiseista ja vihreistä investoinneista. Me olemme sitä mieltä, että tämä on aivan ratkaisevan tärkeää, että ne ovat tässä mietinnössä mukana, varsinkin jos puhumme vihreistä investoinneista samana päivänä, kun ilmasto konferenssi Pariisissa alkaa. Joten tosiaan toivomme, että tämän tyyppiset kompromissit pysyvät täällä, koska muuten meidän pitää uudelleen miettiä, mitä tässä äänestämme. Mutta muuten, jos tämä tässä kuessa pysyy, tuemme tätä ja kiitämme myös esittelijä hänen tekemästään työstä. Kiitos. Ja nyt sitten EFDD ja Marko Valli. Niin olemme tehneet kovasti työtä esittelijän kanssa ja olemme onnistuneet tekemään hyviä kompromisseja erityisesti kun puhutaan investoinneista tutkimukseen ja innovaation ja myös pk-yrityksiin, jotka ovat kärsineet pankki, pankki, perinteisen pankkisektorin sijoituksista. Olemme myös yhtä mieltä siitä kohdasta, jossa priorisoidaan niitä maita, joilla on taloudellisia ongelmia, työttömyyttä ja niin edespäin tulisi investoida kunnianhimoisemmin niihin. Ja sitten tietysti kestäviä investointeja tulee tukea ja veroparatiiseja tulee torjua. On erittäin tärkeää, että EIPllä on halu toimia tervejärkisesti eikä rahoittaa sellaisia yrityksiä, jotka vievät rahansa veroparatiiseihin. Eli pitää ra- rahoittaa sellaisia hankkeita ja yrityksiä, jotka tekevät kestäviä jotka, jotka toimivat kestävällä tavalla, investoivat esimerkiksi infrastruktuureihin, ovat vihreä, ympäristöystävällisiä ja niin edespäin. Ja kiitos. Uh, thank you very much. I don't see Kiitos. Uh, ENFL, EDFL ei ole tällä eikä ole ketään muuta pyytänyt puheenvuoroa, joten kerron teille vain, että uusi äänestyslista uh, on jaettu tänä iltapäivänä tuossa neljän aikaan. Toivon mukaan löydätte sen sähköposteistanne. Haluaako esittelijä vielä käyttää puheenvuoron? Can the interpreters further um, patience, Chairman? Haluan vain kiittää tukea ja muita heidän panoksestaan. Kiitokset. Nähdään huomenna. Meillä on paljon äänestyksiä tämä mukaan lukien, joten kokous on päättynyt. Ja kiitokset eh, käännöspalveluille.